Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tämänpäiväiseen kokoukseemme. Nyt ensin hyväksymme esityslistan ja jos huomautettavaa ei ole, niin esityslista hyväksytään. Kuten kaikki tiedätte, tämä kokous menee verkkoon. Se on e-meeting sähköinen kokous ja meillä on myöskin tämän newsletterin uusi versio, se on jo numero 95. Haluaisin hyväksyä myös aikaisemman kokouksen pöytäkirjan, heinäkuun kokouksen pöytäkirjan, ja mikäli siihen ei ole huomautettavaa, en nyt näe, että näin olisi, niin myöskin tämä pöytäkirja hyväksytään. Ja sitten voimme aloittaa esityslistan ensimmäisellä kohdalla, Kyse on muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen. Edustaja Selimovic on esittelijänä. En näe häntä täällä paikan päällä, joten ehdotan, katsotaanpa mikä seuraava kohta on. Tämä on Danin mietintö. Ehkäpä nyt sitten aloitammekin keskustelun tästä sinun mietinnöstäsi, jos sopii. Kyse on kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettava Euro 5-vaihe. Dan Dalton on esittelijämme ja haluaisinkin antaa puheenvuoron. Ah edustaja Selimovic saapuukin juuri paikalle. Dan, sopiko sinulle, että hoidamme tämän sinun mietintösi sitten sen jälkeen? No niin, edustaja Selimovic, minä jo ilmoitin tässä, että ensimmäinen esitylistamme kohta on tarkistusten käsittely tästä sinun mietinnöstäsi. Muita menetelmiä kuin unionin tulikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen. Joten annan nyt sinulle puheenvuoron. Chair, I'm... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, Luulin, että minulla olisi ollut tässä kolme neljä sekuntia ainakin lisää aikaa. No, kiitos puheenvuorosta ja haluaisin ensin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana laatimassa mietintöluonnosta ja tehneet tarkistuksia. Teemme parhaamme, jotta voimme ottaa mukaan kaikkien näkökannat. Ja haluaisin muistuttaa tätä valiokuntaa myös siitä, että ensinnäkään pääkysymys on se, että tällaista asiaa ei pitäisi edes olla käsittelyssä, koska jos jäsenvaltiot olisivat tehneet työnsä, eli järjestäneet tämän tuliviranomaisten ja taloudellisten toimijoiden välisen sähköisen tiedonvaihdon vuoteen 2020 mennessä, kuten unionin koodissa, kodeksissa määritellään, niin silloin meidän ei tarvitsisi tehdä lainsäädäntöä tällaisesta asiasta. No, tämä on nyt kuitenkin tosiasia tämän valiokunnan ulkopuolella ja tähän meidän on sopeuduttava. Ja jotta voisin tehdä selväksi, mitä on tehty ja mitä ei ole tehty, niin pyydin komissiolta tilastoja tilanteesta tällä hetkellä liittyen siihen, mitä jäsenvaltioiden on vielä tehtävä. Tulokset olivat kovin yllättäviä, täytyy sanoa. 24 jäsenvaltiosta, josta saimme tilastoja, niin 10 ei tule olemaan valmiita vuoteen 2020. Myös minun oma kotimaani Ruotsi. Kaikkien aktiivisin jäsen, joka on oikeastaan valmis, on Bulgaria, jonka tulisi, joka on mahdollisesti valmis tänä vuonna. Se maa, joka tulee myöhästymään, on Tanska ja Alankomaat. Ne ovat valmiita 2023. Joten tilastoista näemme hyvin sekavan kuvan tilanteesta liittyen sähköisen tulli, tullimenettelyn ja sähköisen järjestelmän täytäntöönpanosta. Ikävä kyllä tämä ohjelma on nyt myöhässä ja eri kokouksissa on annettu sellainen kuva, että itäiset jäsenvaltiot eivät olisi tehneet työtä, niin se ei ole totta. Siksi en ole samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka ovat tehneet äh, tarkistuksia aiheesta, koska on hyvin helppo äh, kuvitella, että taloudellinen toimija lähettää äh, tuotteensa yhteen näistä kymmenestä jäsenvaltiosta vuoteen 2020 mennessä. Ja jos me emme pidennä määräaikaa niin, että siirtokausi Öö, den aikana voitaisiin käyttää 2020 vielä tätä vanhaa tulijärjestelmän tietojensiirtoa. Niin jos ei tätä pidennetä, niin silloin ei voida käyttää paperia enää, koska EU-lainsäädäntö ei sitä salli, eikä sähköisiä järjestelmiä, koska ne eivät ole valmiita. Joten mitä voidaan tehdä? Ei mitään siinä tämä hylkäävä tarkistus eh, johtaisi, jos se menisi lävitsi. Se oikeastaan eh, pysäyttäisi koko kaupan ja estäisi taloudellisia toimijoita tekemästä kauppaa, joten tätä tietä en valitse. Siitä olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, että teksti, joka meidän pitäisi hyväksyä, sen pitäisi olla kovempi sanoiltaan. Ja erityisesti haluan eh, tukea herra Schwabin tarkistusta 14 ja Grappini 15. Meidän täytyy antaa hyvin selkeä ja suora viesti neuvostolle, että nyt on aika pistää pökköä pesään. Ja minä lausunnossani myös kehotan komissiota raportoimaan valiokunnalle työn edistysaskelista vuosittain niin, että me emme niin, että me pystymme seuraamaan, kuka tekee ja mitä. Joten toivon, että kollegat tukevat tätä ja palaan sähköisesti varjoesittelijöiden tarkistuksiin ja esitän kompromisseja. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia EPPn puolesta. Meillä on täällä edustaja Schwab esittelijänä. Kiitos. Uh, thank you so much also, uh... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos kollega Selimovicille tästä kattavasta asian esittelystä. Minulla on monia asioita, tästä hän varmasti on yhtä mieltä, koska kukaanhan tässä huoneessa ei halua pysäyttää kauppaa ottamalla käyttöön raskaita menettelyä estäviä toimia. Kukaan täällä ei halua tässä pakistaa jäsenvaltiota nopeisiin toimiin, toimiin joita he eivät pysty hoitamaan. Mutta tässä asian ydin onkin erilainen. Kollegat. Selimovic argumentoi tässä ensin ihan samalla tavoin. Vuodesta 2005 lähtien on sanottu, että markkinoita ei saa vaarantaa liian raskain menettelyyn. Ja vuodesta 2005 on sanottu, että tämä on hyvin monimutkaista. Ja tuosta lähtien komissio on sanonut, että jäsenvaltiot tarvitsevat aikaa. Mutta mitään ei ole vuoden 2005 jälkeen tapahtunut. Joten on pohdittava, mikä on paras vastaus tällä hetkellä. Riittääkö, että sanotaan, että tätä ei tehty oikein vuonna 2005, eikä 2008, eikä 2013kaan, eikä se onnistu nytkään. Tämähän on naurettavaa äänestäjien edessä, joten todella epäilen voimakkaasti, että kannattaa lähteä noudattamaan tätä Selimovicin esittelemää linjaa. Tämä lykkääminen on erittäin hankalaa. Mitä tehdään sitten? Onko sitten 23, 25 seuraava määräaika? Tässä mennään nopeasti sekaisin. Tarvitaan todellinen määräaika, pitää painostaa jäsenvaltioita. On sanottava ja varmistettava, että nyt on saatava nämä järjestelmät käyttöön niin, että ne todella viestivät kansallisten verojärjestelmien kanssa ja myös keskenään Ne jäsenvaltiot, joilla ei ole tietoa, joka tulee tullikoodeksin järjestelmästä, että ne olisivat tässä mukana. Meillä on tullimaksuja, tuloja, tullimaksuja ja jos haluaa olla mukana, täytyy investoida tähän, niin silloin täytyy jakaa tietoa muiden kanssa. Ja tässä on kyse 21 maasta, 28 jäsenmaasta ja on maita, joilla ei ole tuloja tästä. Ja on naurettava, että ne ovat tällä tavoin mukana. Ja pyydän anteeksi, että en voi sanoa, että tämä mietintö olisi nyt hyvä. Ehkä tässä täytyy ottaa koko asian yleinen huono konteksti huomioon. Tässä ei ole juurikaan vaihtoehtoja. Mutta jos me lähdemme siis tätä nyt ikuisesti lykkäämään, en halua jatkaa työtä koko valiokunnassa. Silloinhan koko valiokunta on täysin hyödytön. Joten yritetäänpä nyt suhtautua vakavasti tähän asiaan, etsitään niitä syitä sille, miksi jäsenvaltiot eivät pääse eteenpäin yhteisessä tullipolitiikassa – ja katsotaan, mitä parlamentti voi tehdä painostaakseen niitä. Ja jos sitten huomaamme, että Selimovicin tekemä ehdotus on ainut ratkaisu, niin ei EPP lähde sitten keskustelemaan siitä, miten voidaan kuormittaa kauppaa entisestään. Meistä kauppa on parasta, mitä voimme tehdä. Ja helppo ja sujuva kauppa auttaa meitä ja liiketoimintaa EU:ssa. Siksi tarvitsemme valmiin paketin. Ei riitä, että tätä jatkuvasti vain lykätään. Kiitos. You, uh, there's nobody for SND, so... Kiitoksia. SDstä täällä ei ole ketään, joten seuraavaksi puheenvuoro saa edustaja Dalton. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Selli Movicia tästä mietinnöstä. Ja olen ollut myöskin pettynyt tähän tarpeeseen ja lainsäädäntöön. Aina silloin, kun näitä määräaikoja asetetaan, meidän täytyy taistella Äh, niistä myöskin siinä suhteessa, että mikä on realistista. Meidän täytyy ajatella kustannuksia ja hyötyä näissä suunnitelmissa. Me tiedämme, että äh, viipeet aiheuttavat kustannuksia jäsenvaltiolle, kuluttajalle ja muille hallinnon yksinkertaistaminen myöskin viivästyy ja tästä tulee raskaampaa kuin mitä se olisi, olisi ollut tässä kun ajatellaan näitä lainsäädäntöongelmia, niin järjestelmiä täytyy käyttää, vaikka sellaista ei ole. Minä en hyväksy, että nyt näin on. 2013 ja 2016 vasta sitten asia otettiin käsittelyyn ja nyt tässä on vielä vuosia edessämme ennen kuin saamme sitten tämän vietyä loppuun asti. Tässä on vaikea saada 17 erilaista hanketta mukaan, varsinkin kun niitä, ne eivät ole riittävän hyvällä pohjalla, joten parlamentilla on tässä yksi ainoa ratkaisu siirtää määräaikaa, joten nämä ajatukset ovat sellaisia, että tässä tarvitaan nyt todellakin tilanteen valvontaa budjettivalvontavaliokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen kautta, kun ajatellaan näitä monimutkaisia projekteja, niitä pitäisi parantaa, pitäisi varsinkin kun ajatellaan, että tässä digitalisoidaan nyt näitä hallinnollisia kysymyksiä. Ja tässä nyt kun tarvitaan teknologisia ratkaisuja varsinkin Irlannin rajalla, niin haluaisin sanoa, että on hyvä, että herra Selimovic myöskin palaa tähän asiaan digitaalisesti. No ehkä me jäsenvaltioidenkin pitäisi näin tehdä. Meidän lupauksemme tässä on rikottu tässä tapauksessa ja näytämme naurettavilta, mutta toivottavasti nyt saamme tämän kuntoon tulevaisuudessa. Kiitos. Then I would like to give the floor to... Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron komissiolle, herra Germut. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Uh, I... Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä joistain kommenteista, joita olette tehneet. Komissio ei ole erityisen tyytyväinen siitä, että me käymme keskustelua tästä tilanteesta ja ihanteellisessa tilanteessa me olisimme nyt äh, tilanteessa, äh, jossa pidettäisiin kiinni 2020 määräajasta, mutta meidän on hyväksyttävä äh, realiteetit. Ja tämä johtuu myös koko tämän asian monimutkaisuudesta. Tämä ei ole asia, jossa vain otetaan käyttöön yksi pieni järjestelmä, eikä kysymys ole siitä, että esiteltäisiin jotain uutta. Ei vaan tässä korvataan koko IT-järjestelmä joko uudella tai ajantasaistetulla järjestelmillä. Meidän ei tule unohtaa sitä, että prosessi on ollut käynnissä jo useamman vuoden ja on ollut paljon menestyksiä siinä, kun näitä järjestelmiä on yhdistelty. Mutta suuria edistysaskelia on siis tehty ja koko joukko osia on jo täysin käytössä, mutta on tärkeää, että pidämme painetta yllä niin, että saamme myös loput vietyä päätökseen. Haluaisin muistuttaa, että unioni on ihan etunenässä, mitä tulee sähköisiin tullijärjestelmiin. Joten me tässä olemme uran uurtajia ja on tärkeää, että jatkamme sitä. Olemme huomioineet nyt hyvin tarkkaan nämä tarkistukset, joita on tehty ja me tulemme tutkimaan niitä hyvin tarkasti. Mutta loppujen lopuksi se, mitä me haluaisimme nähdä, olisi selkeä viesti sekä toimijoille että jäsenvaltioille aikataulusta niin, että suunnitelma, suunnitelmat näille operaatioille voisivat olla konkreettisia. Joten me olemme täällä auttamassa ja olemme hyvin tyytyväisiä tähän mietintöön. Kiitos. Thank you very much. And then some... Paljon kiitoksia. Ja sitten vielä esittelijä Selimovic. Loppusanat. Brief. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Olen yhtä vihainen kuin kollegani. Ja tämä todella nyt käy kaikkien hermoille näinä päivinä. Me odotamme ja odotamme, aivan kuten aikaisemminkin. Mutta valitettavasti toimivaltuutemme tämän muuttamiseksi aiheuttamatta haittaa EUn taloudelle on täysin mitätön, koska jos me hylkäämme asian käsittelyn, silloin EUn laajuinen kauppa kymmenessä jäsenvaltiossa keskeytyy, eikä sitä voida mielestäni hyväksyä. Se ei uskoakseni ole se hinta, jonka olemme valmiita maksamaan välittääksemme tämän viestin. Jotkut maat suunnittelevat olemassa valmiita vuonna 2023, toiset taas vuonna 2025, joten kyllä toivon, että lainsäädäntömme saa vauhtia toimiin, mutta en usko, että vuoteen 2020 mennessä tässä on valmista, vaan viisi vuotta myöhemmin. Toivottavasti kollegat minua tässä tukevat. Tämä on se hinta, joka tässä on maksettava ja olen kollegoiden kanssa yhtä mieltä siitä, että siitä, mitä Dalton sanoi. Eli keskustel, keskustelua täytyy jatkaa, mutta vaihtoehdot ovat vähissä. Kiitoksia. Äänestys toimitetaan sitten seuraavassa kokouksessa, eli lokakuun 11. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä sitten seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Kyseessä on keskustelu kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettava Euro 5-vaihe. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä on yksinkertainen menettely ja tämä keskustelu, joka käydään nyt, sen tarkoituksena on auttaa esittelijää mietinnön laatimisessa. Kun mietintö julkaistaan, sitten on kymmenen työpäivän ajanjakso mietinnön julkaistamisesta eteenpäin. Ja se sitten tuomitaan valiokunnan hyväksymäksi, jos mitään huomautettavaa ei tuon kymmenen työpäivän aikana siihen tule. Ensinnäkin haluaisin ensinnäkin antaa puheenvuoron esittelijälle, ja kyseessä on edustaja Dolson, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia jälleen kerran puheenjohtaja. No, tarvitsen hiukan aikaa selittääkseni tämän, koska tässä nyt on hiukan erilainen proseduuri, tämä yksinkertaistettu menettely, ja tämä on äh, erilainen kuin yleensä, mutta lähestymistapaani on sama kuin aikaisemmin, että kuuntelen, mitä mieltä te olette, ja katson, että tuleeko tässä sitten konsensusta aikaiseksi, ja sitten me jaamme tarkistukset myöhemmin, ja sitten äh, myöskin ilmoitetaan ajankohta, milloin äänestetään. Jos vastustusta tulee, niin tästä äänestetään sitten seuraavassa kokouksessa. Mutta toivon, että voimme jatkaa nopeasti ja tehokkaasti tämän yksinkertaistetun mallin kautta. Meillä on melko tiukat aikarajat. Näitä aikarajoja täytyy tässä päivittää melko nopeasti. No, tämä asia liittyy eh, tiettyihin kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin, niihin sovellettavaan tyyppihyväksyntään. Ja silloin kun Euro 5 vaihe esitettiin näille kaksi- ja kolmipyöräisille ajoneuvoille ja nelipyörille, parlamenttineuvosto hyväksyivät, että pitäisi viedä läpi ympäristövaikutusten arviointi siitä, että miten Euro 5 pitäisi viedä läpi, kun ajatellaan ajoneuvojen L-luokkaa. Tämä tutkimus oli erittäin suuri. Tässä Esimerkiksi myöskin tarkasteltiin euro 5 vaiheen täytäntöönpanoa ja myöskin OBD-järjestelmä hyväksyntää erilaisissa ajoneuvoissa. Myöskin erilaiset tekijät silloin, kun järjestelmä toimii. Ja tämä tutkimus tehtiin viime vuonna ja suositukset hyväksyttiin. Tämä liittyy myöskin 2013 asetuksen hyväksyntään, mutta komissio ei ole vieläkään tehnyt mitään suurta muutosta näihin vaatimuksiin. Ainoastaan silloin, kun markkinoilla kustannushyötyanalyysi on osoittanut kielteistä vaikutusta. Mielestäni tämä on hyvä lähestymistapa komissiolta. Pohjautuu, pohjautuu siihen, että tilanne tarkistetaan paikan päällä. Ja tässä on otettu myöskin Huomio parlamentin ja neuvoston lähestymistapa. Tarkistukset tässä ovat äärimmäisen teknisiä. Suurimmat muutokset liittyvät hyvin pieniin markkinasektoreihin näiden ajoneuvojen osalta. Me tuemme näitä kaikkia, tai minä tuen niitä kaikkia paitsi yhtä. Haluaisin tehdä yhden muutoksen, ja syy tälle on se, että haluaisin ottaa tässä esille komission ehdotuksen eh, liittyen tätä ajankohtaa 2020-2022. Tämä liittyy ongelmiin sellaisen ajoneuvojen osalta, jossa tarvitaan vähemmän polttoaineita. Esimerkiksi jos on pieni dieselmoottori, No, bensiinimoottorin kohdalla tilanne on toisenlainen, kun ajatellaan kategorian suuruusluokkaa. Ja jotkin näistä ovat sellaisia, että voitaisiin käyttää sähköä myös – ne hyödyt, mitä näillä autoilla olisi hinnan osalta, kun ajatellaan nyt tämänhetkisiä dieselautoja ja näistä ei tulisi niin kiinnostavia esimerkiksi ihmisille kuin nuorille, jotka haluavat hiukan isomman, isomman ajoneuvon kuin skootterin, joten nyt on hyvä, että me lykkäämme tätä kuin, että me rajoitamme soveltamisalaa ja tähän liittyy myöskin erilaisia tarpeita ja pyritään myöskin tukemaan PK-yrityksiä näiden pienten ajoneuvojen osalta. Ja näillä ajoneuvoilla myöskin voi olla vaikutusta, koska niitä ei käytetä hyvin laaja-alaisesti ja niitä myydään kuitenkin Euroopassa hyvin kapealla alueella, joten haluaisin tehdä nyt tässä muutoksen tähän komission suositukseen, joka ei vastaa sitä, mitä tutkimuksessa sanottiin, siinä puhuttiin vuodesta 2024. Minä suosittelisin tästä syystä, että määräaikaa siirrettäisiin vuoteen 2024 eli kaksi vuotta eteenpäin, mutta muuten olen ehdotuksen kanssa samaa mieltä, mitä komissio on esittänyt. Pidän hyvänä myöskin selvennyksiä, jotka liittyvät poikkeuksiin OBD-järjestelmän osalta mopedeissa, kun ajatellaan sen erityispiirteitä. Tätä tutkittiin tutkimuksessa ja sitä myöskin tuettiin johtopäätöksissä. Tämä liittyy myöskin OBD-vaihe kakkosen täytäntöön panoon. Tutkimuksessa osoitettiin, osoitettiin että tässä on teknistä yhteensopivuutta ja komission ehdotuksessa äh, tässä on menty pidemmälle ja mielestäni tämä on hyvä äh, tapa edetä, emmekä siitä aio poiketa. No sitten vielä tästä prosessista, aivan lopuksi puheenjohtaja. Haluaisin seurata tätä prosessia, eli sitä, että euro 5 vaihetta siirrettäisiin vuoteen 2024, niin kuin tutkimuksessa suositeltiin, ja tukisin kaikkia muita toimenpiteitä, Neuvosto on jo tarkastellut tätä ehdotusta ja hyväksynyt yleisen lähestymistavan. Siinä tehdään joitakin muita tarkistuksia, eh, jossa on tehty eh, parannuksia. Me voimme kyllä nekin hyväksyä, voimme yksinkertaista proseduuria ja sitten saamme tämän päätöksen ilman turhia viipeitä. Odotan mielelläni näkemyksiänne ja valiokunnan näkemyksistä riippuen sitten minä teen luonnoksen tämän keskustelun pohjalta. Kiitos. E Edustaja Pospisil on sitten kansanpuolueesta varjoesittelijänä. Olkaa hyvä. Děkuji pěkně. Dámy a pánové, já ve svém vystoupení budu... Hyvät naiset ja herrat, ihan lyhykäisesti. Kaikki asiat tässä ovat, eh, tai kaikki mitä minulla on sanottavia, ovat ihan identtisiä sen kanssa, mitä esittelijä sanoi. Me pidämme hyvänä tätä uudistettua asetusta. Se on, on, on oikein hyväksyä OBD-säännöt. Komission ehdotus on hyvä ja täysin samansuuntainen kuin se, mitä esittelijä sanoi ja neuvosto sanoo. Me uskomme, että teknisten vaatimusten vuoksi määräaikaa on siirrettävä. Tämä on ehkä se kaikkein poliittisin asia. Sen sijaan, että pitäisimme kiinni vuodesta 2022, öö, olen samaa mieltä esittelijän kanssa vuodesta 2024 ja hänen selityksestään. Haluaisin myös kertoa Envin lausunnosta tässä asiassa. Envi uskoo, että tämän, on erittäin tärkeää, että tämä uusi järjestelmä kykenee estämään laittoman manipuloinnin. Asia on hyvin tärkeä ja meidän täytyy varmistaa, että manipulointi ei ole mahdollista. Envi haluaa myös pidentää tätä määräaikaa ennen kuin komissio hyväksyy delegoidut säädökset. Meidän täytyy asettaa hyvin selkeät säännöt tämän kaltaisten valvonta, sisäisten valvontajärjestelmien hyväksynnälle. Me tuemme esittelijää siinä, mitä hän pitää tärkeänä, eli siirretään määräaika vuoteen 2024. Kiitoksia. Sitten edustaja Grappini SDstä. Olkaa hyvä. Sorry. <laughs> Scuzați, am uh, ajuns cu întârziere pentru că am avut vot și la uh, celălalt. Uh, Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä. Olin, olin toisessa valiokunnassa. Kuuntelin tarkkaan sitä, mitä edustaja Dalton ja mm, Dalton tässä esittelijänä sanoi. Ja olen yhtä mieltä siitä, että määräaika tulisi lykätä. Tarvitaan realistisia sääntöjä, joita voidaan myös täytäntöönpanna. Ja uskon, että ryhmäni voi lähteä tukemaan tätä mietintöä ja tässä varmasti päästään kompromisseihin niin, että saadaan entistä parempi lainsäädäntö verrattuna nykyehdotukseen. Tarkoituksena on tarkastella eri säännöksiä uudelleen. Ja minun pitää tässä nyt hieman konsultoida jotakin ryhmäni kollegoita, mutta kaiken kaikkiaan olemme esittelijän kanssa y- samalla linjalla ja tuemme mietintöä. Mr. Van Miltenburg. Ja sitten meillä on edustaja Van Miltenburg Alde. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on hyvä, että me tarkastelemme kriittisesti äh, eri asetuksia, tarvitaanko äh, lainsäädännön sopeuttamista nimenomaan ajatellen teknologista kehitystä ja päästöjä. Meidän täytyy olla selkeitä siinä, että kestävyys asettaa vaatimuksia myös tämän kaltaisille kaksi, kolme tai nelipyräisille ajoneuvoille. Kevyet ajoneuvot, kuten tässä asetuksessa kirjataan, ovat hyvin tärkeitä ilmansaasteen lisäjiä, varsinkin kaupungeissa – monet ovat varmasti kaupungeissa nähneetkin nämä saastuttavat äh, skootterit, jotka päristelevät kaduilla. Olen iloinen, että nykyään on tuolla teillä myös paljon sähköisiä skoottereita, mikä on parempi ympäristölle ja myös vähentää melua. Joten meidän täytyy hyvin selkeästi katsoa, minkälaisia teknisiä äh, sopeutuksia tähän täytyy tehdä ottaen huomioon myös äh, yhteiskunnan kannalta kestävän kehityksen. Meidän täytyy myös huomioida meidän oma teollisuutemme niin, että ne voivat toteuttaa nämä uudistukset. Varsinkin PK-yrityksille on tärkeää, että määräajat ovat realistisia. Toisaalta meidän täytyy myös huolehtia kahdesta asiasta. Kestävyys, ympäristö ei kykene myöskään odottamaan. Jos katsotaan, mitä kestävyys merkitsee tietyille maille, niin se merkitsee ehkä sitä, että kirjaimellisesti ja kuvannollisesti jotkut atollit esimerkiksi eivät enää ole veden alla. Ja ajatellaan sitten taas minun kotimaatani Alankomaata, joka on rakennettu veden pinnan alapuolelle. Joten meidän täytyy todellakin huolehtia kestävyydestä, koska muuten esimerkiksi Alankomailla meillä on pian vettä kaulaan asti. Joten yhtäältä kestävyys on tärkeää, koska maapallo ei voi odottaa. Ja toisaalta luonnollisesti täytyy huomioida myös äh, PK-yritysten kohdalla oikeudenmukaisuus. Komission ehdotus 2020, niin siltä osin haluaisin sanoa, että minä todellakin haluaisin kunnianhimoisempia tavoitteita. Meidän täytyy työskennellä kovasti ja äh, meidän täytyy voida tehdä lainsäädäntöä nopeasti, ottaen huomioon äh, se, että meillä on oltava kestävyyden kannalta kunnianhimoinen agenda. Multa osin sanoisin, että komission ehdotus on hieno, se on ihan hyvä. Ja jos me nyt sitten lähde tekemään liikaa tarkistuksia, niin uskon, että me pääsemme nopeasti eteenpäin. Eli siis äh, minä olen tässä hieman epäilevä äh, tästä 2024, koska ei maapallo odota, se lämpiää koko ajan. And then, uh... Paljon kiitoksia. Ja sitten meillä on edustaja Lopes Istuuris, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, I would like to uh, give... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tukea Daltonia esittelijää tästä määräajasta 24 vuodelle ja poikkeuksista Tässä täytyy myös muistaa, että Espanja on suurempi maa kuin esimerkiksi Hollanti. Toivottavasti käytettäisiin enemmän polkupyöriä, mutta valitettavasti mopot jylläävät edelleen. Ja se, että lähdetään kahdessa vuodessa muuttamaan koko teollisuutta, niin on täysin epärealistista. Ja pitäisi löytää jokin kultainen keskitie esimerkiksi offroad-moottoripyörät. Sitten on mönkijöitä, nelipyöräisiä, niitäkin on maassani. Mutta teollisuus kyllä on kiinnostunut muutoksista ja sitä, että mukautetaan tilannetta nykylainsäädäntöön. Ja tuen tässä Daltonia siinä, että määräajan pitäisi olla 2024. Tähän mekin pyrimme. Kiitos. Thank you. And then for the commission we have uh, Mr. Topman, please. Kiitoksia. Sitten komissiosta meillä on täällä herra Topman. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, myöskin tulkit, arvoisat parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisimme kiittää valiokuntaa siitä, että nopeasti nyt on käynnistetty työ tässä tärkeässä lainsäädäntöaloitteessa ja että tässä on ehdotettu sitä, että käytettäisiin yksinkertaistettua menettelyä ja kiitoksia hyvin myönteisestä palautteesta, jota nyt tänään kuulemme täällä. Olemme hyvin iloisia siitä että näin laaja konsensus nähtävästi on saatu aikaiseksi tämän ehdotuksen sisältöön liittyen. Se on todellakin hyvin tekninen, näin täällä todettiin. Ja kun ajatellaan nyt tässä täytäntöönpanon määräajan lykkäystä, tämä on hyvin tärkeää, jotta me voimme jatkaa työtämme delegoitujen säädösten suhteen. Me otimme huomioon huolenaiheet, joita tänään iltapäivällä täällä on esitetty, mitä tulee päästörajojen määräaikaan, tie, kun ajatellaan tiettyjä moottoripyöriä tai ajoneuvoja. Me toivomme, että voimme jatkossakin rakentavalla tavalla käydä keskustelua tästä. Meillä on omalta puoleltamme hyvä syy, kun ajatellaan päätöstä siitä ja sovittelun ratkaista, että mitä aikaisemmin suunniteltiin ja mikä on realistisesti mahdollista, niin olemme kuitenkin luottavaisia siinä, että ratkaisu varmasti tulee löytymään. Me olemme valmiita etenemään tämän asian suhteen ja kiitokset siitä, että nopeasti otitte tämän käsittelyyn ja myöskin tässä asiassa on edetty nopeasti. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vielä edustaja Dalton. Kiitos kollegat teidän huomioistanne, jotka olivat hyvin pitkälti minun linjaani tukevia ja minä laadin tämän mietinnön sen mukaisesti ja sitten voimme katsoa, mutta ehkäpä haluaisin hieman tässä helpottaa Alde-kollegani huolenaiheita. Markkinat, joista me tässä puhumme, on 25 000 ajoneuvoa vuodessa seitsemästä miljoonasta autosta, jota myydään äh, vuodesittain, joten tämä ei ole edes prosenttia. Lähinnä kaksi äh, jäsenvaltiota, Ranska ja Italia, ovat nämä suurimmat markkinat ja ihmiset, jotka ostavat niitä, elävät usein maaseudulla. Ja äh, valmistajat ovat pk-yrityksiä ja ympäristövaikutukset tämän markkinaosuuden osalta ovat hyvin pienet. Ja 2020 suositus, joka tulee alkuperäisestä raportista, siinä huomioidaan myös äh, ympäristövaikutukset ja suositellaan kuitenkin vuotta 2024. Minun huolenaiheeni, jonka monet jäsenet täällä jakoivat kanssani, oli se, että jos me lähdemme liian nopeasti, niin markkinat eivät ole valmiit, kuten esimerkiksi 2022, niin silloin markkinat äh, romahtavat, äh, koska tällä hetkellä esimerkiksi äh, sähköautojen akut ovat liian suuria mikroautoihin. Ja sen lisäksi, jos sitten siirrytään sen sijaan bensan käyttiin, niin bensa koneet ovat myös liian raskaita näihin mikroautoihin. Joten nämä murhaisi nämä markkinat. Joten siis äh, vaikkakin tämä on niin pieni äh, markkinaosuus, niin tietyissä jäsenvaltioissa tämä on erityisen tärkeää. Ja tämä 2024 kompromissi äh, tukee myös muita kehityskulkuja, kuten esimerkiksi kustannusten vähentämistä. Joten tämä tasapaino on se, joka meidän mielestämme olisi aika sopiva juuri tuonne 2024, kun kuitenkin kysymys on vain 0,1 prosentista markkinoista. Joten näillä sanoin laadimme tämän näin mietinnön sen perusteella, mitä täällä tänään kuulimme ja jatkamme sitten siitä. Kiitos. Very much. Paljon kiitoksia. Ja tässä tarkistusten ehdot määräaika on huomenna ja sitten niihin vastaaminen on lokakuussa, joten tämä mietintöluonnos hyväksytään, mikäli vastalausta ei tule lokakuun 12. No nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on lausuntoluonnoksen tarkastelu. Kyseessä on digitaalinen Eurooppa-ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027. Meillä on edustaja Gebhard äh, esitellään, mutta edustaja Dantti korvaa hänet täällä. Kollega Gebhard. Kiitoksia puheenjohtaja. Gebhard ei päässyt nyt iltapäivällä mukaan keskusteluun ja hän pyysi minua lukemaan puheenvuoronsa kaikille valiokunnan kollegoille. Uusi digitaalisen Euroopan ohjelma on tärkeä osa siinä, että teollisuuttamme ja sen hallinnointia digitalisoidaan, tai Euroopan hallintoa. Tämä liittyy myös digitaalisen sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin, josta lailla enemmistöllä hyväksyttiin Euroopan parlamentissa. Tässä pyritään nyt parantamaan investointeja esimerkiksi tekoälyyn, erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin, joista on hyötyä yleisellä tasolla. Modernin infrastruktuurin kehittäminen kaikkialla yhteiskunnassamme on keskeinen asia ja tämä tuo vaurautta tulevaisuutemme. Ja esittelijän mukaan tähän vaadittaisiin myös entistä kunnianhimoisempaa himoisempi budjetti kuin se, mitä nyt on ehdotettu, noin 9 miljardia euroa. Kun otetaan huomioon maaliskuun parlamentin näkemys monivuotiseen rahoituskehykseen, niin tässä ei kuitenkaan olla muuttamassa budjettia. Kun katsotaan sitten ohjelman spesifejä tavoitteita, esittelijä tukee komission ehdotusta siitä, että perustetaan Euro HPC-yhteisyritys eri syistä. Eurooppa tarvitsee tällaista te- laskenta infrastruktuuria ja näin. Meidän täytyy myös pyrkiä varmentamaan investoinnit EU-ssa. jotta tähän päästään, esittelijä tukee hajotettua tilikirjaa ja siihen liittyvää esimerkiksi lohkoketju teknologiaa ja tekoälyä. Ja esittelijä on myös tyytyväinen asetusehdotukseksi, jossa otetaan käyttöön Euroopan tutkimuskeskus ja katsotaan kyberturvallisuutta. Tämä ehdotus tehtiin viime joulukuussa. Esittelijä tukee myös tällaisen sähköisen oppimisen yleiseurooppalaista alustaa. Näillä toimin voidaan digitalisoida eri Euroopan alueilla teollisuutta ja tästä syystä esittelijä ehdottaa sitä, että vastuualueita lisätään ja voidaan tarjota sekä julkisia että yksityisiä investoinnin muotoja ja omia varoja. Tässä 21. marraskuuta on tarkistuksen jättämisen määräaika, mutta tämä aikataulu on liian tiukka. Tai tuolla, tuolla on siis ITRE-valiokunnan äänestys, mutta Milner on sitä mieltä, että, että kompromissia tässä asiassa ei tarvita. Ja lopuksi esittelijä vielä haluaa kiittää puheenjohtaja ja IMKn sihteeristöä erinomaisesta tuesta. Thank you and then for the... Kiitoksia. Kansanpuolueen puolesta täällä puheenvuoro käyttää edustaja Lopes Isturis. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Eveliniä tästä mietinnöstä. Tämä on erittäin hyvä pohja töille. Ja toivottavasti valiokuntamme esittelee Itrelle hyviä ehdotuksia tehokkaista ja yhdennetyistä sisämarkkinoista. Olen yhtä mieltä Hestelen kanssa siinä, että tuetaan budjettia ja myös sitä, että jäsenvaltiot kantavat taloudellisesti kortensa tähän kekoon, jotta voidaan investoida digitaaliseen toimintaan. Haluamme tehostaa tekoälyä, kyberturvallisuuskysymyksiä teholaskentaa ja niin edelleen, niin että yhteiskunta voi hyötyä eri tavoin. Meidän pitää pystyä vastaamaan erilaisiin digitaalisen muutoksen tuomiin haasteisiin ja ainoastaan siten, että kaikki jäsenvaltiot lähtevät koordinoimaan toimia yhdessä, voi tuoda mukanaan tuloksia. Näin voidaan välttyä päällekkäisyyksiltä, saadaan aikaan synergiaa ja voidaan myös varmistaa yhteen toimivuus ja näin voidaan välttyä maantieteelliseltä digitaaliselta kuilulta. Näin yhdessä järkevämmin ja kohdennetummin voimme sitten viedä asioita eteenpäin, tukea digitalisaatiota ja näin myös luoda uusia työpaikkoja, lisätä kilpailukykyä ja tuoda mukana kasvua. Asetusehdotuksessa puhutaan tai siitä, että säilytetään, säilytetään todella osaaminen Euroopassa. Meillä on myös verkkojen Euroopan väline, joka on osa tätä, ja tässä katsotaan myös laajan mittakaavan digitaalisia ratkaisuja. Pyritään digitaalisiin innovatiivisiin ratkaisuihin. Suurteho laskenta tekoäly, kyberturvallisuus ovat alueita, joilla meidän pitää toimitella yhdessä. Parlamentti on hiljattain tästä puhunut. Säh- pilvipalvelukysymyksissä pilvipalvelukysymyksiä käsitteleessä mietinnössä. Tarvitaan myös entistä suurempi budjetti. Nykybudjetti ei riitä, jotta todella saadaan todellista vaikutusta aikaan. Ja tämä talo, parlamentti on aina edistänyt lisäinvestointeja tälle alalle. Suhtaudumme tähän myönteisesti, mutta kuitenkin myös varovasti. Halutaan tehokas, yksinkertainen, osallistava väline, joka edistää digitaalisia sisämarkkinoita ja jota kautta sitten saadaan mahdollisimman suuret hyödyt kaikille julkishallinnoille ja myös eurooppalaisille yrityksille. Tämän suuntaisesti jätämme omat tarkistuksemme tähän asetusehdotukseen ja toivottavasti myös viemme tätä ja tähän liittyviä tavoitteita myönteisellä tavalla eteenpäin. Kiitos. Thank you very much. And then for the ECR we have... Kiitoksia edustaja Chesak olisi täällä ECRL, mutta Dan Dalton puhuu hänen puolestaan. Uh, Kiitoksia. Minä puhun siis edustaja Chesakin nimissä. Hän haluaa kiittää tästä lausuntoluonnoksesta. Me uskomme, että tämä uusi ohjelma voisi olla voimakas väline, jotta voitaisiin sisämarkkinoita muuttaa, mutta lausuntoluonnos ei kuitenkaan ottanut ECRn tiettyjä huolenaiheita huomioon, jotka ovat seuraavat. On hyvin tärkeää tehdä eh, selvää rahoitus hankkeista komission jäsenvaltioiden ja parlamentin osalta. Ensinnäkin SOFA on sellainen, että vaikuttaa sillä, että kun ajatellaan tätä keskitettyä EU-mallia, eh, esimerkiksi horisontti 2020 kautta ei mahdollisesti toimisi jäsenvaltioissa, jotka eivät löydä kumppaneita. Ja tässä voisi olla rahoitusongelmia, jopa kieliin, kieleen liittyviä ongelmia. No sitten hallinnollinen taakka, sopeutuskustannukset. Tähän tarvitaan tukea artiklassa 5 komissioon teksti eikä lausunto äh, määrittele mitenkään algoritmeja tai kirjastoja, joten tämä konsepti ei ole kovinkaan selvä, joten tähän tarvittaisiin määritelmä meidän mielestämme artikla 6, jotta ymmärrettäisiin paremmin tavoitteet, täytyy tehdä selkoa äh, kyberturvallisuusvälineiden ja välineistön välillä. Nämä voitaisiin käsittää samaksi asiaksi, joten meidän täytyy olla hiukan tarkempia kun viitataan näihin termeihin, koska tämä luo kuitenkin erilaisia proseduureja kansallisella tasolla. Artikla 9, jossa puhutaan budjetista, edustaja Chesak epäilee kohdassa 9,5, missä tarkoituksena on siirtää rahoja jäsenvaltioiden taholta eri ohjelmiin tällaiset siirrot tapahtuisivat jäsenvaltioiden pyynnöstä, eli vapaaehtoisesti, mutta tämä luo mahdollisen riskin, että äh, rahoitusta ei ole riittävästi. Ja tämä ei ole Tsesakin mielestä suotavaa. Ja sitten äh, pitäisi myöskin taata, että tämä käytetään tietyn jäsenvaltion hyväksi. No sitten tuo maantieteellinen jakauma unionin laajuisesti, tämä on tärkeää, kun ajatellaan uusia EUn jäsenvaltioita, joiden osallistuminen näihin ohjelmiin on vähäistä ja maantieteellinen tasapaino rahoituksen jakamisessa ei ole taattu. Tämän lisäksi Cesak ehdottaa, että tarvitaan lisää täydentävyyttä ja synergioita eri ohjelmien ja rahoituksen välillä näin voitaisiin parantaa varojen käytön tehokkuutta. Tässä siis meidän kantamme herra Chesak haluaisi kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta ja tekee mielellään jatkossakin yhteistyötä hänen kanssaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten meillä on edustaja Lökegaard Alden nimissä, hän ei ole täällä. Ja sitten vihreätä Durand ei, joten siirrymme sitten komission suuntaan. Meillä on siellä herra Visa Tereva. Olkaa hyvä. Thank you, <coughs> thank you, thank you Madam Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle hyvin nopeasta työstä tässä hyvin tärkeässä asiassa. Me pidämme hyvänä esittelijän näkemyksiä, samoin kuin se, mitä me juuri olemme täällä tänään kuulleet siitä, miten tärkeää on tässä digitaalisen Eurooppa-ohjelmassa rakentaa digitaalista kapasiteettia ja rakentaa parantaa sillä tavalla Euroopan kilpailukykyä. Joten kaiken kaikkiaan olemme hyvin tyytyväisiä kuulemaan nämä positiiviset reaktiot parlamentilta. Muutama kommentti. näistä tarkistuksista. Esimerkiksi se, että laajennettaisiin tätä kattavuutta, niin että se koskisi myös hajautettua tilikirjateknologiaa ja robotiikkaa. Tässä meidän täytyy olla selkeitä siitä, että ohjelma on rakennettu hyvin intensiivisen vuoropuhelun pohjalle, joka käytiin eri osapuolten välillä etukäteen. Meidän täytyy todellakin rakentaa Euroopan kapasiteettia ja siltä pohjalta me sitten laadimme nämä viisi tavoitetta. Tämä huomioon ottaen samoin kuin rajallinen budjetti, jos vertaamme tätä rahaerää, mitä me ehdotamme verrattuna investointeihin muualla maailmassa, niin meidän täytyy olla varovaisia siinä, että laajentaisimme tämän kattavuutta. Mutta samanaikaisesti toki huomioin, että on tärkeää kattaa uudet teknologiat, jotka tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi lohkoketjua hajautettu tilikirja. Mutta ohjelma tällaisena, kuinka se on, kuin se on ehdotettu, kattaa jo nämäkin alat. Mutta tietenkin me voimme puhua tästä jatkossa enemmän ja katsoa, miten parhaiten otamme mukaan lohkoketjun ja hajautetun tilikirjan teknologian hieman suuremmalla tavalla kuin nykyään ehdotetuissa tavoitteissa. Mitä tulee robotiikkaan, niin me kattaisimme sen erityisessä jossa on kysymys tekoälystä. Joten tässä on oikeastaan enemmän kysymys siitä, että selkeytetään tätä kattavuutta siltä osin, mitä me olemme ehdottaneet. Sitten nämä innovaatiokeskukset, niillä olisi hyvin tärkeä rooli, kun annetaan käyttöön tämä kapasiteetti pk-yrityksille, yrityksille ja julkishallinnoille EU:ssa. ssa Joten tässä me tuemme ja pidämme hyvänä tätä teidän tukeanne innovaatiokeskuksille. Ja vielä lopuksi. Me emme tässä mitenkään sanele tällaista erityishallintajärjestelmää näille innovaatiokeskuksille. Niin kauan kun ne täyttävät kriteerit, jotka määritellään ohjelmassa – ne voivat toimia kohtuullisen itsenäisesti, kun ne määrittelevät hallintajärjestelmänsä. Ja sitten vielä viimeinen sananen budjetista. esr jos nyt ymmärsin oikein, sanoi, että meidän pitäisi olla varovaisia, mikäli varoja siirretään ohjelmista mutta muihin hajautetuista ohjelmista keskitetysti hallinnoituihin ohjelmiin. Voi olla tiettyjä het- tilanteita, joissa jäsenvaltioilla itsellään ei ole resursseja, vaikkakin ne saisivat tukea muilta ohjelmilta, että niin, että jäsenvaltiot eivät kykene toteuttamaan niitä toimia, joita niiden pitäisi tehdä, niin silloin ehkäpä olisi hyvä sitten hyödyntää tätä kapasiteettia, jota me rakennamme. Kiitokset tästä suuresta työstä, jota olette tehneet ja positiivista lähestymistavasta ohjelmaan. Me olemme valmiita luonnollisesti keskustelemaan edelleen niin, että voimme viedä tämän asian päätökseen mahdollisimman nopeasti. Thank you, Mr. Dante. I don't know if you have... Kiitoksia edustaja Danti. Haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Ette. Tämä tarkoittaa sitä, että Tarkistusten jättämisen määräaika on 27. syyskuuta kello 12. Me voimme nyt sitten siirtyä äänestykseen. Me äänestämme lausunnosta. Kyseessä on siis epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa – Tämä on edustaja Tarabellan lausunto, joten lähdemme saman tien liikkeelle. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Kompromissi yksi. Selkeästi hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 143. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 vasta ääntä, 12 puoltavaa. Seuraavaksi kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 26. Äänestys päättyy. Hylätty. kyllä se silti olisi hylätty. Seuraavaksi tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 229 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Tarkistamme tarkistuksen 229. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 230 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 287. Äänestys päättyy. Ei. 288 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tämä ollut selvää. Tarkistetaan 288. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 290 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 292 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 292. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sitten tarkistus 293 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvää, joten tarkistetaan 49. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tämäkään ei ollut selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus 51. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 69. Ai, anteeksi, kompromissi 8. Ei äänestetä, joten 69 siis. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 71, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 82, toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 82, toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 81 puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut selvä. Tarkistetaan. Mielellään 81. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 85. Tarkistus 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Luultavasti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 ja 14 olivat lukemat. Seuraavaksi 87 puolesta. Ai se raukeaakin. Selvä. Tarkistus 9, siis seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puoltoääntä, 6 vastaääntä ja 3 tyhjää. Onnittelut esittelijä Tarabellalle. Haluatteko ottaa puheenvuoron? Kiitoksia. Äh, kiitoksia ilmapiiristä, jossa teemme työtä. Kiitoksia myöskin varjoesittelyyn. Teemme hyvin nopeasti. Ja haluaisin Coralie Desironille avustajalle myöskin äh, esittää kiitokset ja Aleksandra Leonelle myöskin. Ja hienoa, että teemme yhteistyötä näin nopeasti. Äh, no, maatalousvaliokunta käsittelee tämän lokakuun alussa ja nyt tässä me teimme kaikkemme, kun ajatellaan nyt näitä eri näkemyksiä, joita tässä oli. Kiitokset kaikille. Kiitokset teille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Kyse, kyseessä on Kyseessä on lausuntoluonnoksen käsittely Edustajakanteet kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi. Edustaja Dennis de Jong on tässä esittelijä, mutta hän pyysi minua käyttämään puheenvuoron hänen puolestaan, joten teen tämän. Uh, the rapporteur, the rapporteur. Esittelijä haluaa sanoa seuraava. <clears throat> Hyvät kollegat, Ennen kaikkea haluaisin pyytää anteeksi, että en ole paikalla tänään johtuen meidän ryhmämme opintopäivistä ja kiitän puheenjohtajaa siitä, että hän lukee minun esitykseni. Luonnollisesti otan huomioon kaikki puheenvuorot, joita esitetään tässä kokouksessa ja odotan mielenkiinnolla eh, sitä, että voimme keskustella kollegoiden ajatuksista tulevissa eh, varjoesitellen kokouksissa. Edustajan kanteet ovat asia, josta on puhuttu useaan otteeseen jo aikaisemmin. Me kaikki olemme sitä mieltä, että on löydettävä oikea tasapaino yhtäältä. olemme nähneet, että miten vaikeata esimerkiksi Dieselgate-asiassa on ollut vaikea antaa oikeutta kuluttajille, joiden autoihin tämä vaikutti. Toisaalta me haluamme välttää sellaisia joukkokanteita, jotka muistuttavat USA-järjestelmää, jossa se on kaikkein kannattavinta lakiyrityksille, joiden tarkoituksena on vain tehdä voittoa. Sen vuoksi pidänkin hyvänä tätä komission ehdotuksen perus, periaatteita. Siinä on oikea tasapaino sen välillä, että äh, on mahdollista äh, löytää oikea tasapaino edustajakanteiden helpottamiseksi tekemättä tietä väärinkäytöksiin. Ja äh, tärkeää on myös se, että voittoa tavoittamat järjestöt voivat toimia tässä direktiivissä tarkoitettuna oikeutettuina yksikköinä. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa sen, että vähimmäistason yhdenmukaistamisen sanamuoto on, on selvä. Jäsenvaltioiden täytyisi aina voida hyväksyä tai pitää yllä säädöksiä päätöksiä, jotka ovat kuluttajille edullisempia. Toisekseen kuluttajien on joskus odotettava vuosia ennen kuin ne saavat oikeita, koska on odotettava päätöksiä ennen kuin se hyväksytään. Sen vuoksi ehdottaisinkin, että edustajakanteen käyttöönotto pitäisi ottaa käyttöön ennen lopullista päätöstä jo. Tällä tavalla voimme estää yrityksiä estämästä oikeutta tekemällä valituksia. Sitten mitä tulee näihin pieniin korvauksiin, nekin täytyisi voida maksaa kuluttajille. Ja tässä kysymys on siitä, että täytyisi voida suojella kuluttajia yleisesti ottaen niin, että tässä ei tule mitään eturistiriitoja. Esimerkiksi kuluttajärjestöt, jotka käynnistäisivät tällaisen edustajakanteen, voisivat järjestää eteenpäin, koska vähäinen menetys on subjektiivinen termi. Yhden kuluttajan vähäinen menetys voi tarkoittaa suuren menetystä toiselle. Ja henkilöiden tulisi saada tämä korvaus huolimatta sen summasta. Ja sen lisäksi täytyisi huomioida myös tällaista ad hoc järjestelyt. Tämä voi auttaa kuluttajien etuja, mutta niitä tulisi voida käyttää vain tällaisten voittoa tavoittelemattomat järjestöt. Minä jätän tämän vaihtoehdon tähän mukaan tällä hetkellä, mutta olen todella kiinnostunut kuulemaan kollegoiden näkemyksistä. Sen lisäksi toivoisin, että me saisimme samanlaisen tuloksen kuin junamatkustajien oikeuksissa. Silloin mietintö hyväksyttiin lähes yksimielisesti ja minut esittelijänä todellakin otettiin vakavasti TRAN-valiokunnassa lausuntomme kanssa. Ja toivon mukaan käy myös tälle lausunnolle jurissa samalla tavalla. Minä äh, toivon, että me löydämme äh, kompromisseja kollegoiden kesken silloin, kun näkemyksemme ovat äh, vastakkaiset. Ja toivon, että kaikki kunnioittavat toisianne. Kiitokset teidän huomiostanne. Eli nämä olivat Dennis de Jongin sanat, joka on siis tämän lausunnon esittelijä. Ja nyt sitten haluaisin antaa puheenvuoron varjoesittelijöille EPPllä. Edustaja Schwab. Yeah, thank you so much, uh, chairwoman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä ennen kuin puhun tästä edustajakanne asiasta, niin haluan toivottaa tänne Parmötömerkin vierat, jotka ovat täällä. Puhun nyt tästä tärkeästä aiheesta. Tämä aihe on tärkeä ei pelkästään Baden-Württembergin teollisuudelle, vaan koko Euroopan teollisuudelle. Ehkäpä saan viitata vielä siihen, että on aika yllättävää, että Euroopan komissio vuonna 2013, jos oikein muistan, itse omissa suosituksissaan otti käyttöön eri asioita, jotta voidaan varmistaa se, että tämän kaltaista jostain kanne mahdollisuutta ei voitaisiin käyttää väärin, koska väärinkäytön takia saatettaisiin joutua juuri samanlaiseen tilanteeseen kuin joku tilanteessa on Yhdysvalloissa. Vuonna 2013 suosituksista monet ovat kuitenkin tässä ehdotuksessa jääneet unholaan tai ehkäpä pääosaston uudet työntekijät eivät ole niitä ottaneet samalla tavalla mukaan ehdotukseen kuin EPP vaatisi. Ja siksi en voi pitää De Jongin tai en voi pitää riittävänä sitä, miten tässä nämä takeet otetaan huomioon. Eli ne eivät tule samalla tavoin mukaan kuin vuonna 2013 ehdotuksessa. Emme halua missään nimessä joutua EU-ssa sellaiseen tilanteeseen, jossa yritykset käyttävät enemmän varoja valmistautuakseen edustajakanteisiin kuin tutkimuksen ja innovointiin. Näinhän osittain jo Yhdysvalloissa on, eikä tämä voi olla mikään tavoite eurooppalaiselle oikeusjärjestelmälle. Eli että yritykset joutuvat aina elämään epäilyssä siinä, että ne joutuvat tällaisiin vuosia kestäviin kanteisiin. Ja tämä tietysti veisi myös uskottavuutta pääomamarkkinoilta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voi olla mitään oikeutusta sille, että kuluttajat, joille on aiheutunut haittaa, eivät saisi myös korvausta. Ja EPP peräkultaa sitä, että saamme parannettua oikeusjärjestelmämme niin, että kuluttajat tai tietenkin myös yrittäjät ja muut kansalaiset, silloin kun he ovat hankkineet jonkin tuotteen, jos siinä on vika, niin he voivat luottaa myös siihen, että saavat jonkinlaisen korvauksen, oikeutetun korvauksen, ja tälle on myös oikeusperusta. Olen keskustellut De Jongin kanssa tästä asiasta jo Strasbourgissa ja halusin täsmentää asi- asiakirjaa joltakin, joltakin osin. Neljä artikla. Siihen tarvitaan EPP mielestä tärkeät ja selkeät kriteerit näille oikeutetuille yksiköille ja pitää katsoa myös mikä on CPC verkkojen ja oikeutettujen yksiköiden välinen suhde. Meillä on ollut on tehty päätös vasta jotakin myös ja sitten näistä CPC-verkostoista. Ne eivät vielä ole edes täytäntöönpantoja, eikä järjestelmä vielä toimi, joten pohdin, miksi tässä ollaan nyt kehittämässä uutta järjestelmää uudella nimellä. Ehkä voitaisiin paremminkin pyrkiä synergiaetuihin ja CPC-verkostoja voitaisiin käyttää myös tämän menettelyn kohdalla. Sitten artiklat 5 ja 6. Siihen pitää saada selkeä opt-in sääntö niin, että voidaan äh, tunnistaa äh, vastaaja, kantaja, kantaja. Emme halua sellaisia vahingonkorvausvaatimuksia, jotka eivät ole suoraan suunnattuja kuluttajille – tällaisia ad hoc korvauksia. Kolmanneksi haluamme, että käyttäjä maksaa. Menettely on edelleen voimassa ja oikea taho myös kantaa kustannukset. Muuten kantajan ja vastaajan tasapaino ei enää olisi voimassa. Ja sitten seitsemän, seitsemän artikla kolmasen tahojen rahoitus oikeutetuille yksiköille. Tähän tarvitaan selkeyttä. Täytyy varmistaa se, että kolmannen tahon tietyt investoinnit eivät ole mahdollisia. Ja tässä täytyy käsitellä vain sellaista haittaa, joka tässä direktiivin soveltumisalan mukaisesti on syntynyt. Tässä olivat oikeastaan keskeiset ongelmat tekstissä ja olisi hyvä, että voisimme vielä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa käydä näitä asioita syvällisemmin läpi. Nähdäkseni jo 22. marraskuuta on tulossa äänestys valiokunnassamme. Toivottavasti aikaa keskustelulle vielä on kylliksi, koska uskon, että tähän ehdotukseen liittyy riskejä, joita ei ole vielä kylliksi arvioitu. Ja se voisi olla dramaattista Euroopalle siinä, että tilanne menisi vain entistä heikompaan suuntaan. Esimerkkinä Yhdysvalta, Yhdysvaltojen joukkokanne. We still have two, uh... Meillä on kaksi päivämäärää, eli seuraava valiokunnan kokous lokakuussa. Silloin tarkistellaan tarkistuksia 21. marraskuuta. Sitten tarkastelemme kompromissitarkistuksia, joten tässä on aikaa vielä käydä keskusteluja. Meillä on edustaja Rosier täällä S&D-stä varjoesitellään, mutta hän ei ole läsnä, joten siirrymme sitten edustaja Sulikkiin. ECR. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Minäkin olen valmistellut puheenvuoroni, mutta koska edustaja Schwab sanoi jo kaiken, tämä nyt ei ollut kiva juttu, ei jää mitään muuta tässä jäljelle kuin olla täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Ja haluaisin tässä vain ottaa kaksi asiaa esille. Ensinnäkin me yritämme yhdessä saada aikaiseksi yhtenäisiä sääntöjä monille eri oikeusjärjestelmille yritämme saada ne ikään kuin kasaan. Ja olisin tässä hyvin varovainen ja voisin kuvitella myöskin, että asia jätettäisiin sikseen. Mikäli ei, niin haluaisin sanoa, että neljä ja viisi artiklat ovat mielestäni ristiriitaiset. Artiklassa viisi sanotaan, että ryhmäkanteet ovat mahdollisia ainoastaan ikään kuin äh, askeleena jälkeenpäin silloin, kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen äh, siitä, että on ollut kyse tällaista toimista. Samanaikaisesti kuitenkin neljä artiklassa sanotaan, että nämä ovat mahdollisia samanaikaisesti, eli nämä kaksi eri kannetta, että niiden ei tarvitse tulla ikään kuin peräjälkeen. Ja tässä todellakin suosittelisin, että toimitaan varovaisesti. Kaikki muut huomioni ovat melkeinpä samat kuin herra Schwabila ja toisekseen – tulen sitten ne kirjallisesti toimittamaan. Tässä on kyse siis yksityiskohdista. Paljon kiitoksia. Kiitos. Sitten meillä on edustaja Stefan Miltenberg. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ihan kuten oikeutetusti komission ehdotuksen tekstissä sanotaan, kysymys on miljoonista kuluttajista koko maailmassa – jotka nimenomaan globalisoitumisen ja digitalisoitumisen lisääntymisen myötä joutuvat ongelmiin kuluttajana. Dieselgate oli ainakin minun mielestäni erinomainen esimerkki siitä kuluttajat koko maailmassa, esimerkiksi USAssa. Heitä suojellaan ihan eri tavalla kuin täällä. Ja sen vuoksi minusta komissio on löytänyt tässä erittäin hyvän tasapainon niin, että kuitenkin toimimme eri tavalla kuin USAssa. Yritysten täytyy myös tietää, missä mennään. Myös siinä tässä on kysymys selkeydestä, koska esimerkiksi juuri siinä, että koska voidaan esittää vahingonkorvausvaatimus. Ja sen lisäksi on minusta erittäin tärkeää, että edustajakanteen menettelytavat eivät saa kestää liian kauan, eivätkä ne saa olla liian kalliita. Hyvin tärkeää on se, että meillä on myös koordinointia siinä, millä tavalla näitä kanteita käsitellään. Ihan vain sen vuoksi, että meillä nyt on jo erilaisia kansallisia järjestelmiä. Esimerkiksi Alankomaissa, minun kotimaassani, on jo mahdollista esittää joukkokanteita. Joten koordinointi on hyvin tärkeää ja voisimme ehkäpä miettiä, millä tavalla tätä sai, saataisiin tiukemmin esitettyä tässä lausunnossa. Ja viimeisen asiani aikaisemmat tässä puhujat jo käsittelivätkin, nimittäin nämä oikeutetut yksiköt. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tässä ei prosessioikeutta käytetä väärin. Minulla olisi kysymys komissiolle. Nimittäin tämän Dennis de Jongin lausunnossa tätä kattavuutta lisätään, koska liitteessä kaksi hän on ottanut mukaan kaiken näköistä ja minä en usko, että se on mahdollista hyväksyä. Onko tämä Dennis de Jongin ehdotus realistinen vai tehdään, laajennetaanko tätä nyt ihan liikaa? Esimerkkinä esimerkiksi liitteessä yksi Dennis de Jong äh, haluaa ottaa mukaan direktiivin, jossa on kysymys hisseistä ja hissin turvallisuusosista toki tärkeää, mutta en nyt ymmärrä, miksi tätä ei voitaisi välttämättä ottaa mukaan. Mutta kuitenkin kysyisin komissiolta, että millä tavalla tässä nyt kannattaisi saada aikaan tasapainoa, koska pitääkö tässä mainita lainsäädäntöä, muutakin lainsäädäntöä viitata siihen ja tänne. Ehkä tässä tulee tavallaan liikaa. Ehkä tässä laajennetaan äh, tätä kattavuutta hieman minusta liikaa. Kiitos. Mm, Kiitoksia. Sitten edustajat Sullo, EFDD. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kun puhumme joukkokanteista tai edustajakanteista, keskeisen tärkeää on, että väline on kuluttajan kannalta hyödyllinen. Esittelijän lähtökohta on mielestäni hyvä, se, että pyritään lähimmäisharmonisointiin kaikkialla Euroopassa. Tämä on hyvä askel eteenpäin. Meidän näkökulmastamme, jotta vältytään tilanteelta, joissa tätä välinettä käytetään väärin, olisi tervetullutta että tässä kuluttaja yhdistykset tai tahot voisivat toimia. Mutta tämä ei myöskään saa estää sitten muiden intressien toteutumista. On myös välttämätöntä, että avoimuus mm, määrärahojen käytössä ja resurssien käytössä näissä järjestöissä on mahdollisimman suurta. Jotta väline voi olla hyödyllinen, tässä pitää olla mahdollista hakea vahingonkorvausta joukkokanteena ennen kuin on saatu tuomioistumelta lopullinen päätös asiasta. Tätä kautta ehkä jopa päästään sitten tietynlaiseen tuomioon, koska muuten tässä piilee vaara siitä, että kun aikaa kuluu, intressit pienenevät ja haittaa heik- lisääntyy ja näin väline menettää sen tehokkuuden. Joten meistä on erittäin tärkeää, että vahingonkorvaus menee sitten kuluttajille, vaikka kyseessä olisi vain vähäinen haitta. Jos joku joutuu kärsimään haittaa, on oikein, että hän siitä saa myös korvauksen. Keskeisen tärkeää on myös se, että vahingonkorvausmaksut lankevat sille, joka haitan on aiheuttanut. Tämä direktiivi on hyvin tärkeä askel eteenpäin, jotta voidaan entistä paremmin suojella kuluttajaa ja toivottavasti parlamentti saa tässä nyt hyvän kannan aikaan, joka sitten viedään kolmikantaneuvotteluihin. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta meillä on rouva Rodriguez Galindo, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia oikein paljon myöskin esittelijälle ja, me, ja varjoesittelijälle kaikesta työstä ja sitoumuksesta, jota he ovat osoittaneet tämän ehdotuksen piirissä. Kuten tiedätte, Euroopan komissio haluaisi, että tämä ehdotus hyväksytään ennen vaalikauden loppua. Tämä on ehdotus, joka mielestämme toisi suuria hyötyjä kuluttajille ja tästä syystä on, tämä on hyvin tärkeää. Ja arvostamme parlamentin sitoumusta asiaan ja arvostamme myöskin tätä luonnosta ja sitä, että siinä huomataan se, miten tärkeää on saada oikea tasapaino aikaiseksi kuluttajien etujen ja yritysten etujen mukaisesti. En voi tietenkään ottaa kantaa komission nimissä vielä, tämä tulee myöhemmin, mutta haluaisin vakuuttaa teille, että komissio ja sen palvelut äh, tulevat tarkastelemaan erityisesti äh, suosituksia liittyen näihin ryhmäkanteihin 2013 ja kaikkia näitä kriteereitä, jotka liittyvät tähän suositukseen. Ja tässä direktiivissä ja ehdotuksessa kiinnitämme huomiota ainoastaan joihinkin periaatteisiin ja ehtoihin, jotka ovat kaikkein relevanteimpia ja sellaiset joita jäsenvaltiot ovat parantaneet, jotka ovat hyväksyneet näitä ryhmäkanteita, ovat osoittaneet, että nämä kriteerit ovat relevantempia ja kiinnostavampia. Mutta mielelläni tulen tämän myöskin kahdenvälisesti selventämään. Haluaisin nyt viitata joihinkin näistä kriteereistä, koska täällä parlamentin jäsenet ottivat tämän asian huomioon. Tämä liittyy kriteerin liittyen näihin oikeutettuihin yksiköihin. Tämä on huolenaihe, joka on ilmaistu hyvin yleisellä tasolla jäsenvaltioiden taholta neuvostolla, ja me pohdimme tätä. Se, mitä me nyt aiomme ehdottaa, on järjestelmä, jossa on kaikki suoja, lauseket, niin kuin komission jäsen Jourova on sanonut monta kertaa. Me, me haluamme, että tämä johtaa äh, oikeusjärjestelmän väärinkäyttöön, vaan pyritään suojaamaan kuluttajaa. Me olemme tähän ehdotukseen sisällyttäneet useita suojalausekkeita. Yksi on tämä kriteeri, joka liittyy näihin oikeutettuihin yksikköihin, ja siihen liittyy myöskin se, että niiden täytyy olla voittoa tekemättömiä – eikä sellaisia yrityksiä, jotka tekevät bisnestä ryhmäkaanteista. Ja me olemme kuulleet huolenaiheen ja mielellämme pohdimme myöskin muita mahdollisia kriteereitä. Ja täällä otettiin myöskin soveltamisala esille, varsinkin liite ja eri nämä välineet, joihin tämä viittaa. No, ehdotuksen tarkoituksena on kattaa ensinnäkin kaikki ne mahdolliset rikkomukset kuluttajalainsäädäntöön, kun ajatellaan eri direktiivejä, mutta tähän sisältyy myöskin muita lain osa-alueilla edellyttäen, että siellä on määräyksiä, jotka liittyvät kuluttajien ja muiden osapuolten välisen kaupan. Ja tämä on mainittu liitteessä, eli siellä puhutaan – eri velvoitteista, joita osapuolella on, esimerkiksi tiedottamisvelvoitteista. En nyt tässä muista näitä ulkoa, mutta tämä on kuitenkin asia, jonka voimme sitten myöskin kahdenvälisesti ottaa esille. Tässä luonnoksessa on esitetty myöskin huolenaiheita liittyen ehdotuksen yksi artiklaan, kun viittaamme jäsenvaltioiden mahdollisuuteen pitää kiinni vanhasta proseduuristaan. Ja tämä on asia, jonka me olemme valmiita selventämään. No, tämän ehdotuksen tarkoituksena ja tavoitteena on se, että jäsenvaltiot jäsenvaltioissa olisi yksi ryhmäkannejärjestelmä, joka olisi yhteensopiva tämän kanssa – on, on sellaisia jäsenvaltioita, joilla ei ole minkään näköistä järjestelmää liittyen näihin ryhmäkanteisiin, ja tarkoituksena on tämä korjata, mutta ne jäsenvaltiot, joilla on jo, tai joiden tarkoituksena on nyt tehdä muutoksia äh, lainsäädännössään, tai jolla on käytössään toisenlainen mekanismi, ne voivat myöskin pitää kiinni näistä mekanismeistaan edellyttäen, että se on myöskin sopiva direktiivin kanssa. Me emme mitenkään estä näiden järjestelmien käyttöä, koska ne ovat mahdollisesti myöskin kuluttajille edullisempia. Meillä on aikaa keskustella vielä yksityiskohtaisemmin tästä. Haluaisin vielä kerran korostaa lopuksi, että komissio on halukas ja komi- selventämään muitakin asioita tämän valiokunnan kanssa. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Tarkistusten jättämisen määräaika on 26. syyskuuta keskipäivällä. Ja tämä esityslistan kohta on nyt sitten käsitelty ja siirrymme seuraavaan. Kyseessä on tarkistusten käsittely ja kompromissitarkistusten käsittely. Aiheena on itseohjautuvat ajoneuvot Euroopan liikenteessä. Meillä on edustaja Koon edustajamme esittelijää, mutta edustaja Dantti käyttää puheenvuoron hänen nimissään. Kiitos. Kon pyytää anteeksi, että hän ei tänään päässyt paikalle, mutta hänellä on kyllä hyvä syy ja onnellinenkin syy tähän. Hän, hänestä hän tuli muutama päivä sitten isä, joten meidän on tässä varmasti paikallaan nyt lähettää hänelle onnen toivotukset, hänelle, hänen perheelleen ja hänen pojalleen. Hän siis pyysi minua lukemaan hänen tekstinsä tästä asiasta. Ja ensinnäkin hän haluaa kiittää varjoesittelyitä ja kaikkia muita kollegoita 42 eh, tarkistuksesta, jotka liittyvät autonomisiin ajoneuvoihin kompromissiehdotuksista ei ole vielä varjoistelijoiden kanssa keskusteltu. Autonomiset ajoneuvot eri tasoilla avaavat suuria mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mutta meidän täytyy muistaa kuitenkin erilaiset mahdolliset riskit ja haasteet, joita tähän voi liittyä. Tarvitsemme selkeät lainsäädäntöpuitteet, joiden avulla kuluttajat voivat suhtautua uuteen teknologian luottamuksella. Tarkistuksessa käsitellään tärkeitä asioita. Ensinnäkin pyydämme komissiolta selkeää lainsäädäntöä tiedoista ja täytyy myös varmistaa se, että ajoneuvotietoihin päästään oikealla tavalla niin, että voidaan myös saada aikaan oikeanlaista kilpailua ja estetään kilpailun vääristyminen. Ja tässä täytyy aina katsoa myös parasta palvelun tarjoajaa toimijan pitää saada selkeä, ro, selkeä tieto siitä, miten hänen henkilötietojaan käytetään. Täytyy myös varustautua kyberhyökkäyksiltä ja samalla myös yksityisen, yksityisyyden nimissä suojella henkilötietoja. Tässä katsotaan sitten oikeudellista vastuuta. Se on onnettomuustapauksessa hyvin tärkeää. Tarvitaan avoimet lainsäädäntöpuitteet, jotta vastuukysymykset tulevat selviksi. Kompromissitarkistuksessa katsotaan myös investointeja, niitä täytyy lisätä. eettisellä puolella tutkimuksessa ja kaikilta osin. Tämä on hyvin tärkeää, jotta yhteiskuntamme voi hyväksyä tämän kaltaisen autonomisen, autonomiset ajoneuvot. Haluamme myös edistää tiedotuskampanjoita, jotta voidaan vahvistaa luottamusta tähän teknologiaan. Äänestys on tulossa 11.10. ja esittelijä odottaa yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa. Thank you very much. Paljon kiitoksia ja haluaisin myöskin onnitella edustaja Koonia siitä, että hän on saanut lapsen. Mutta sitten meillä on edustaja Sepanek kansanpuolueesta varjoesittelijänä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitän esittelijää tämän mietinnön laatimisesta. Tämä on hyvä keskustelupohja. Minulla on neljä asiaa, jotka haluan ottaa esiin. Yksi liittyy vastuukysymyksiin. Varmuus lainsäädännössä. Mikrofonin katosi. Toinen asia ovat kansainväliset standardit. Haluaisin painottaa kansainvälisten standardien tärkeyttä, joita on kehiteltävä niin, että voidaan äh, varmistaa äh, tietosuoja silloin, kun näitä järjestelmiä käytetään globaalisti. Kolmanneksi meidän täytyy puhua uudesta infrastruktuuriksi. Ja haluaisin painottaa, että infrastruktuurin digitalisointi vaatii enemmän äh, investointeja niin, että voidaan parantaa sen liikkuvuutta. Ja sitten vielä lopuksi, minusta meidän täytyy myös puhua Euroopan kansalaisten epäluulosta itseohjautuvia ajoneuvoja kohtaan. Me tarvitsemme tietoisuuskampanjoita, joilla voidaan parantaa kansalaisten luottamusta. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Sulik, ECR. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa siitä, että voin hyväksyä suurimman osan tarkistuksesta. Tuen niitä, jotka korostavat itseohjautuvan liikkuvuuden hyötyjä ja pyytävät komissiota luomaan selkeän sääntelykehyksen niin, että ajoneuvon valmistajat voisivat investoida – lainsäädännön varmuuteen tai siitä, että se, sen ympäristö paranee. Mielestämme on tärkeää luoda kansainvälisiä standardeja. Kyse on tarkistuksesta 28, kansanpuolen tarkistus. Niin, niin ikään puolen tar- tarkistuksia, joissa pyritään selkeyttämään vastuukysymyksiä. Kyseessä tarkistus 26. Kaikki voidaan tehdä uudestaan. Jotkin tarkistukset ovat tämän periaatteen vastaisia. Kaksi niistä ovat jopa huvittavia. Tarkistus 10, SDn tarkistus. Siinä luodaan politiikkaa, jonka avulla pyritään varmistamaan, että automatisoitu ajo ei pienennä julkisen liikenteen tarvetta. No sitten tarkistus 11 vihreiltä Siinä käsitellään äh, hyödykkeiden käyttöä ja niin poispäin siihen liittyviä ongelmia. Ja tähän tarvitaan kompensoivia toimenpiteitä. Me olemme kuulleet samankaltaista jo vuosia sitten, kun tämän päivän uudet autot syntyivät. Ihmiset olivat peloissaan. He pelkäsivät että mitään hevoskärryjä ei enää tarvita. Ja me tiedämme, miten tilanne kehittyi. On totta, että hevoskärryjä ei enää käytetä. Ajoneuvot toivat satoja uusia mahdollisuuksia ja myöskin taloudellista toimintaa, joka olisi mahdollista ilman niitä. Tästä syystä meidän ei pitäisi olla liian peloissamme, eikä pitäisi käsitellä tarkistuksia 10, 11 ja niin poispäin. Niitä ei tarvita. Uskon, että tämän kaltainen säädös, jossa pyritään rekisteröityjä suojelemaan, niin se hankaloittaa tilannetta, sillä hallinnollinen taakka ei ole houkuttelevaa sijoittajille ja tämä tekisi autonomisten itseohjattavien ajoneuvojen kehittämisen hankalammaksi ja kaikki muut kommentit esitän kirjallisesti. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Van Miltenberg Alden nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvä ja vakaa lausunto. Kiitoksia tästä valmistelijalle Kun katsotaan sitten, mitä tässä tekstissä on siitä, miten kuluttajat hyväksyvät itse ohjautuvat ajoneuvot, niin tätä on syytä katsoa. Tarvitaan turvallisuutta. Me totta kai haluamme välttyä onnettomuuksilta. Itse ohjautuvat ajoneuvot pystyisivät viestimään toisten ajoneuvojen kanssa samoilla teillä, missä kulkee myös tavallisia autoja. Mutta sen lisäksi meillä täytyy olla myös kyberturvallisuutta ja sitä, mitä meidän henkilötietojamme suojellaan. Kun äh, luin tätä lausuntoa, siihen on tehty aika paljon tarkistuksia. Minäkin olen liittänyt siihen tarkistuksia liittyen vastuukysymyksiin ja varsinkin siihen, että kuluttajan täytyy aina tarkkaan tietää, mitä hän on tekemissä ja miten hänen tietojaan käsitellään, miten toimia kommunikoinnin kautta ja onko autossa hänen henkilö, tavallaan henkilötietonsa ja tällainen tavallaan tutka, jolla voidaan selvittää, että onko onnettomuus esimerkiksi hänen vikansa vai, vai auton vika. Tärkeää on myös se, että tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Ja se on nimenomaan tämä hyvä tässä eurooppalaisessa yhtäläisessä lähestymistavassa, että voimme ottaa oppia toistemme kokemuksista. Joten viimeinen huomio vielä, josta täällä herra Sulikkin jo puhui. Joillain kollegoilla on täällä hieman tällainen puolustuskannalla oleva asenne ja tarkistuksessa kymmenen se näkyy myös. Ja ei tällainen itseohjautuva auto ole mikään itse tarkoitus, ei vaan se on osa tulevaisuutta, kun on kysymys liikkuvuudesta. Kysymys on siitä, millä tavalla voidaan parantaa liikenteen tehokkuutta. Ja siitä on myös kysymys, että meillä on vähemmän päästöjä ja siitä, että ihmiset voivat tehdä valinnan. Ja tällainen itseohjautuva ajoneuvo on ehkäpä osa tästä liikkuvuudesta palveluna ja siitä, että tässä on kysymys enemmän äh, palveluista, jotta voidaan siirtyä paikasta A B. -hän. Äh, voi olla kysymys maasta, alueesta äh, tai rajat ylittävästä liikennepalvelusta. Joten ne kollegat, jotka ovat tehneet tarkistuksia, jotka ovat hyvin puolustuskannalla olevia, niin minä sanoisin heille, että meidän on nähtävä tämä mahdollisuutena, mahdollisuutena parantaa liikkuvuutta Euroopassa – ja sen lisäksi vielä meidän täytyy saada aikaan äh, se, että kuluttajat hyväksyvät tämän paremmin, mutta sen lisäksi meillä täytyy olla hyvää säätelyä asiasta. Kiitos. And then... Mm. Kiitoksia. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron herra Medille Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä puheenvuoroista. Haluaisin todeta, että se mitä edellisistä puheenvuoroista kuulin, korosti oikealla tavalla edessämme olevaa haastetta. Puhun lyhyesti. Tässä on tuotu esille useita asioita. Ensinnäkin vastuukysymykset. Tämä tuli useissa puheenvuoroissa esille – ja tämähän on totta, toden totta tärkeä kysymys. Tarvitaan oikeusvarmuutta ja myönteistä on se, että tällä hetkellä meillä on juridiset puitteet, jotka ovat jo valmiina käsittelemään tällaisia kysymyksiä. Esimerkiksi moottoriajoneuvodirektiivi on tässä mielessäni. Komissio kuitenkin jatkaa työtä tältä osin. Asetetaan kaksi työryhmä käsittelemään vastuukysymyksiä. Ja kun tarkistetaan yleiseen turvallisuuteen liittyvää asetusta, tarvitaan mustaa laatikkoa koskeva ehdotus, siis laatikko voi tunnistaa sen, mitä tapahtui milläkin hetkellä, missä olosuhteessa ja oliko kone vai kuljettajan vastuussa tapahtumista. Tämä on tärkeää. Sitten äh, kansainväliset standardit. Komissio lähtee kehittämään suurinta osaa näistä itseohjautuviin ajoneuvoihin liittyvistä standardeista kansainvälisillä foorumeilla. Näistä ajoneuvoista tulee rajat ylittäviä ja tämän lisäksi teollisuudelle on tärkeää saada myös kansainvälistä harmonisointia normien osalta. Sitten infrastruktuuri. Tässä on eri vaihtoehtoja harkinnassa sekä langattomaan verkkoon ja 5G pohjautuvaa vaihtoehtoa pohditaan ja komissio käyttää paljon resursseja horisonttiohjelmassa tämän lähestymistavan tukemiseen yleisesti. Sitten hyväksyttävyys kansalaisten keskuudessa, se on tärkeä aihe ja tässä mielessä meistä meillä on ässä hihassa Euroopassa, koska meillä on tyyppihyväksyntään perustuva järjestelmä. Ajoneuvo täytyy testata ennen kuin se tulee markkinoille. Ja tämä varmasti auttaa siinä, että kuluttajat voivat suhtautua tähän luottavaisin mielin, koska turvallisuus on aivan keskeinen painopistealue meille. Totesin vielä, että Euroopassa meillä on tiukat säännöt yksityisyyden suojasta, Yleinen tietosuoja-asetus esimerkiksi ja kyberturvallisuus on toinen suuri huono aihe. Me teemme jo kansainvälistä yhteistyötä YK puitteissa ja kehitämme sääntöjä kyberiskuihin varautumiseksi. Sitten puhuttiin vielä tiedon käytettävyydestä ajoneuvoissa. On hyvin tärkeää, että kuljettajalla, kuluttajalla voi olla mahdollisuus valita useiden palveluntarjoajien välillä. Verkotetuissa autoissa tämä on mahdollista ja me pyrimme oikeaan tasapainoon, mutta toisaalta sitten siihen, että kuka tahansa ei voi hakkeroida – ajoneuvoa. Siksi katsomme jo nyt näitä kyberturvallisuussääntöjä, mutta samalla halutaan myös reilua kilpailua ja valinnan mahdollisuuksia kuluttajille. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Äänestys toimitetaan seuraavan kokouksen aikana, eli lokakuussa. Nyt sitten siirrymme viimeisen kohtaan esityslistallamme tänään. Kyseessä on mietintöluonnoksen käsittely oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten. Meillä on Kristel Schaldemuus esittelijänä tässä ja annankin hänelle heti puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos ja puhunkin tanskaa. Hyvä. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että pidän komission ehdotusta siitä, että saadaan paremmat, parempi turva kuluttajille verkkoalustojen suhteen on hyvä asia. Ja minusta tämä on oikea hetki lähteä säätelemään verkkoalustoja. Mutta ennen kuin lähden puhumaan tästä mietinnöstäni ja tarkistuksistani, niin haluaisin aloittaa sanomaan jotakin aikataulusta. Me olemme ajallisesti hyvin kunnianhimoisia. Ja jos me kykenemme tämän saavuttamaan, niin silloin on todellakin mahdollista, että voimme neuvotella tästä ehdotuksesta valmiiksi neuvoston kanssa ennen Eurooppa-vaaleja. Ja tämä on todellakin minun tavoitteeni. Ja sen vuoksi tarkistusten määrä aika olisi kolmas lokakuuta, se on hyvin pian. Ja sen lisäksi haluaisin, että äänestämme Inkossa jo 6. lokakuuta. Ja se on myös hyvin tiukka aikataulu. Juri valiokunta äänestää 20. marraskuuta, ITRE 21. marraskuuta ja TRAN 22. marraskuuta. Eli kaikki nämä kolme valiokuntaa antavat lausuntonsa. Ja toivon, että me saisimme tämän mahdollisimman nopeasti sitten täysistuntoon niin, että voisimme voisimme viedä työmme päätökseen niin, että voisimme lähteä kolmikantaneuvotteluihin. No, mutta ensinnäkin sitten, olemmeko poliittisesti yhtä mielisiä siitä, mitä minä esitän? Mitä minä esitän? No ensinnäkin se, nämä verkkopohjaiset ää, äh, alustat ovat hyvin ää, äh, hyödyksi kaikille. Ja kuluttajat rakastavat niitä. Niitä käytetään, kun tilataan auto, ravintolapöytä, ostetaan musiikkia tai ihan mitä tahansa. Ja tämä on merkinnyt sitä, että kuluttajilla on suurempi valinnanvapaus ja saavat ehkä myös paremmalla hinnalla tuotteensa. Mutta tämä vaatii myös hyvin paljon yrityksiltä. Yritykset käyttävät myös verkkopohjaisia alustoja, joka antaa paljon laajemman asiakaspohjan. Tämä on hyödyllistä ja tämä on yksi osa digitalisointia ja me tulemme näkemään vielä enemmän tällaista tulevaisuudessa. Mutta jotta tämä sitten toimisi äh, reilulla ja avoimella tavalla, on tärkeää, että me asetamme tiettyjä vaatimuksia äh, näille alustoille. Ja komissio sanoo omassa ehdotuksessaan, että meidän täytyy parantaa oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta kuluttajien suuntaan. Mutta pääongelma tässä ehdotuksessa on se, että tässä puhutaan vain otsikossa oikeudenmukaisuudesta. Kaikessa muussa puhutaan sitten vain avoimuudesta. Sen vuoksi minä teen nyt tälle asialle tässä jotain. ja tarkistukseni 24 ja 28 koskevat artiklaa 1 ja 3. Ja tässä minä esitän, että nämä edellytykset ja ehdot ja sopimusehdot, joita tehdään, niiden täytyy myös olla oikeudenmukaisia. Eikä niiden tule siis koskea vain avoimuutta, vaan niiden pitää olla oikeudenmukaiset ja kohtuulliset. Minusta on erittäin tärkeää kirjata tämä mukaan lainsäädäntöön. Olen pohdin sitä, että olisinko laittanut luettelon tällaisista epäreiluista sopimuksista, mutta se on aika vaikeaa tällaisella sektorilla, jossa digitaalinen kehitys menee nopeasti. Joten minusta riittää, että me sanomme nyt, että tämä, tässä pitää olla oikeudenmukainen ja kohtuullinen ja sitten tuomioistuin päättäköön, mikä sellaista ei ole. Mutta siis olen kirjannut näihin artikloihin, että täytyy toimia avoimesti ja kohtuullisesti. Tämä oli minulle tärkeää, koska on erittäin hyvä, että me saamme tasapainoiset verkkopohjaiset alustatalouden koska kuluttajat ovat iloisia näistä alustoista, mutta yritykset, varsinkin PK-yritykset, voivat myös hyötyä siitä, että sopimukset ovat reiluja ja hyviä. Sen lisäksi täytyy olla avoimuutta markkinoiden kehityksessä. Mutta meillä on paljon esimerkkejä siitä, että, että jos käyttää esimerkiksi verkkopohjaista alustaa, vaikkapa vuokrataan auto, kun lähdetään lomille, niin silloin tämä alusta sen lisäksi, että se antaa tällaisen yleiskatsauksen siitä, että mitkä yritykset tarjoavat autoja, niin tämä alusta myy itse lisäksi vakuutuksia. Ja tämä luo hieman epäselvyyttä koska kysymys on siitä, kuka vuokraa auton, kuka antaa vakuutuksen. Tämä on epäselvää kuluttajalle. Eli tässä pitäisi olla selkeämpää lainsäädäntöä niin, että saataisiin avoimuutta. Täytyy olla hyvin selkeää, kuka nämä tuotteet tai palvelut tarjoaa. Ja tästä aion myös tehdä tarkistuksen, tai olen tehnyt tarkistuksen 38, ja tämä liittyy artiklaan 5a. Tämä on tärkeää myös yrityksille, jotka käyttävät alustaa tarjotakseen palveluitaan, että nekin tietävät, minkälaisilla jakelukanavilla he toimivat. Se ei aina ole täysin selvää. Eli täytyy olla hyvin selkeää, että tiedetään selkeästi, mitä, mille jakelukanaville joutuu, jos käyttää jotain tiettyä alustaa. Ja se on tarkistuksessa 29 kolme artiklassa. Sen lisäksi otan toisenkin näkemyksen, nimittäin sen, millä tavalla tehdään nämä valintoja ja millä tavalla luodaan sitten oikeudenmukainen tilanne näille yrityksille, jotka myyvät näillä alustoilla tuotteita tai palveluita. On hyvin tärkeää, että äh, ei automaattisesti joudu valitsemaan jonkun tietyn yrityksen tuotteita. On tärkeää, että kun on näitä alustoja, että kuluttajat ja yrittäjät voivat tehdä kunnollisen valinnan, kun on kysymys näistä tule- tuloista, eikä niin, että automaattisesti tulee joku tällainen standardivalinta. Ja toivon, että näin tapahtuisi. Tämä on siis artiklassa 6 ja tarkistus 39. Sitten otan esiin myös toisen asian, jossa minulla oli hieman ongelmia miettiä, kuinka tätä käsittelisin. Mutta yritän selittää teille. Me tiedämme, että on verkkoalustoja, jotka sen tiedon perusteella, mitä ne saavat yrityksiltä, jotka käyttävät tätä alustaa tuotteidensa myymiseen, että tämän tiedon pohjalta ne tietävät myös, mitkä ovat ongelmia ja mikä myy hyvin. Ja sitten on tällaisia alustoja, jotka miettivät lähtemä, sitten sitä, että he lähtevät tai, kehittämään itse näitä tuotteita tai palveluita, jotka myyvät hyvin. Tätä ei voi täysin kieltää, enkä minä tiedä, onko nyt vielä aika kieltää tällaisia käytänteitä. Mutta täytyy olla niin, että yritys, joka käyttää tällaista verkkoalustaa, että tämä yritys voi sanoa kyllä tai ei sille, että tätä kerättyä tietoa käyttääkin joku kolmas osapuoli. Mietin tässä tätä Amazon-keskustelua, josta Margareta Vestager puhui viime viikolla myös. Eli että tätä täytyisi tarkistella, että voiko yrityksenä tällaisena verkkoalustana, voiko olla tällainen duaalitoiminta tällaisella verkostolla. Eli on tällainen verkkoalusta, jonka kautta myydään, mutta tavallaan myös myydään sitä, mitä on myyty. Joten yritän nyt miettiä, millä tavalla tässä suhtaudutaan tähän, että kolmas osapuoli saa pääsyn näihin tietoihin. Eli tämä tiedonanto kolmannelle osapuolella on tärkeää, että se voidaan tehdä vain, jos tämä yritys, joka käytti verkkoalustaa, on antanut siihen luvan. Se löytyy tarkistuksesta 41 äh, seitsemän artiklasta. Sitten pari muuta pientä asiaa, jotka haluan mielelläni ottaa esiin. Äh, se, mitä komissio tässä nyt tekee, on tällainen suuri järjestelmä, äh, jossa on sovittelua monilla tasoilla – ja minusta on erittäin hyvä, että on mahdollisuus, että me saamme sovittelua tilanteessa, jossa on epäselvää, minkälaisia sopimuksia on tehty tai mitkä, tai esimerkiksi on sitä mieltä, että ei ole saanut sitä palvelua, minkä osti. Mutta on kuitenkin tärkeää, että tässä toimitaan hyvässä uskossa näissä sovitteluissa niin, että ei voida vain kaataa yritystä tai verkkoalustaa tekemällä paljon äh, valituksia ja sitten äh, joudutaan käsittelemään niitä. Eli jos lähdetään sovitteluun, niin tässä täytyy toimia rehellisesti sekä pienissä että isoissa asioissa. Joten äh, tarkistuksen 43 käsittelee tätä ja se on siis artikla 10. Sitten komissio ehdottaa myös tällaista asiantuntijatyöryhmää alustojen seurantakeskustelua keskustaa, seurantakeskustaa ja keskusta, ja se on mielestäni erittäin hyvä asia. Ja minusta eh, Euroopan parlamentin täytyy myös eh, voida sanoa sanansa tästä seurantakeskuksesta, ja minä ehdotankin, että tämä seurantakeskus eh, olisikin tämän asetuksen alainen, eikä niin, että komissio voi päättää, mitä se tekee. Minusta olisi hyvä, että jos meille tulee tällainen seurantakeskus, niin silloin se ankkuroitaisiin saman tien lainsäädäntöön. Ja se, mikä on hyvä tällaisen seurantakeskuksen kanssa on se, että tässä on kysymys asioista, jotka kehittyvät koko ajan. Tänä päivänä voi olla käytänteitä, jotka meidän mielestämme ovat kohtuuttomia, joita me emme halua, öö, että niitä on. Ja sitten se kielletään, mutta sitten saman tien tulee jokin uusi öö, käytänne, joka ei sekään ole kohtuullinen. Joten öö, tämä seurantakeskus voisi olla hyvä väline meille kaikille tällaisen valvontaan. Ja olen tehnyt tähän koko joukon tarkistuksia siitä, millä tavalla me voimme tämän seurantakeskuksen ankkuroida lainsäädäntöön. Ja tämä on tarkistus 48 ja uusi artikla 13. Sen lisäksi ehdotan myös, että kaikkien jäsenvaltioiden tulee perustaa tai nimittää viranomainen, joka on mukana tällaisessa verkostossa, jossa varmistetaan sitten, että asetusta noudatetaan hyvällä tavalla. Se löytyy tarkistuksesta 46, artikla 12. No, miksi en ole nyt sitten maininnut artiklaa kahdeksan? Jotkut varmaan ihmettelevätkin. No, Tästä on keskusteltu jo niin paljon, mutta minä en puhu tästä sen vuoksi, että en ole tehnyt mitään tarkistuksia komission ehdotukseen. Komissio on itse sanonut, että, että äh, jäsenvaltiolla täytyy olla mahdollisuus esittää kieltoja näihin pariteettilausekkeisiin, esimerkiksi äh, esimerkiksi hotelli äh, huoneita tarjotaan alusta, verkkoalustalla ja sitä ei saa tarjota sitten suosiolla halvemmalla kuin muut. Me tiedämme, että jäsenvaltiot ovat miettineet tätä lauseketta, mutta minusta meidän ei pitäisi ottaa vielä tällaista yleistä eurooppalaista kieltoa, joten komission, ehdotus, komission artikla 8 on tässä ihan hyvä. Tällä hetkellä minusta on ihan ok että katsomme vain, kykenemmekö me hoitamaan tätä kehitystä sellaisella tavalla, että siihen ei tarvita lainsäädäntöä. Eli olen samaa mieltä komission kanssa, että meillä pitää olla tähän tällainen kevyt lähestymistapa. Tämä on aika uusi asia, jota ei vielä ole säädelty ja sen vuoksi meidän täytyy olla tässä varovaisia. Mutta on kuitenkin tärkeää, että me jossain vaiheessa säätelemme, koska on yrityksiä, jotka joutuvat pulaan. Sen vuoksi tarvitaan enemmän oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta. Ja sitten vielä viimeinen asia, äh, joka liittyy äh, tähän järjestyksen määrittäviin tekijöihin. On tärkeää, että tässä järjestyksessä on myös äh, avoimuutta, mutta tähän tarvitaan ehkäpä vielä enemmän avoimuutta. Minusta on tärkeää, että olisi enemmän tai vähemmän mahdollisuus näiden kriteerien perusteella nähdä, missä yritys on siellä alustalla. Eli tämän alustan täytyy kertoa, mitä edellytyksiä ja mitä parametreja käytetään tähän järjestykseen, nettijärjestykseen. Kerron tässä esimerkin, joka nyt ei ehkä ole maailman paras, mutta kerronpa kuitenkin. Esimerkiksi jos tänään haluat tarjota oman hotellinsa verkkoalustalla, niin näiden parametrien täytyy olla niin avoimia, että jos haluaa rakentaa uuden hotellin tänä päivänä, niin voi käyttää näitä parametreja ja sanoa, että odotan, että minun hotellini on sitten rankattu tai jär, se on järjestyksessä jossain tietyllä paikalla. Eli en tarkoita tässä, että pitää kaikki algoritmit paljastaa, mutta täytyy kuitenkin kirjoittaa hyvin selkeästi ja selvittää ne parametrit, mitä käytetään tähän järjestykseen. No, en puhu tämän enempää. Olen tehnyt koko joukon tarkistuksia ja varmasti niitä voidaan laatia vielä jokunen lisää, jos teillä on hyviä ideoita ja olen hyvin avoin sille ja toivon, että löydämme hyvän ja tasapainoisen ratkaisun tähän mietintöön ja koko tälle sektorille, koska minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen asia ja, ja on ehkä paikka, että me lähdemme säätelemään jonkun verran näitä verkkoalustoja, koska ne saavat yhä suuremman vaikutuksen meidän kuluttajiemme elämässä, mutta myös yritysten toiminnassa, kun ne myyvät palveluita ja tuotteita ja kysymys on oikeudenmukaisuudesta markkinoilla. Toivon, että me lähdemme tätä nyt sitten säätelemään niin, että saamme aikaan hyvin toimivat sisämarkkinat ja odotan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne. Kiitos. Thank you very much. And for the EPP we have uh, Ms. Kiitoksia. EPPstä meillä on edustaja Juvan varjoesittelijänä, mutta hän ei ole täällä. EC Aha, selvä. Niin, pahoittelut, että puhun taas toisen kollegan puolesta, mutta se on roolini tänään ja Filip antoi minulle paperin, jonka nyt esittelen hänen puolestaan. Tosiaankin ensinnäkin haluaisin kiittää Kristel Schaldemosea, esittelijää tästä erinomaisesta ehdotuksesta ja hankkeesta, äh, tästä siis äh, loistavasta luonnoksesta ja totta kai hän tu- tukee näitä eri kantoja, joita kollega tässä on ottanut esille. Kuitenkin kansanpuolue pohti sitä, että kaikki nämä ehdotukset, jotka puhuvat yleensä ottaen näistä alustoista, ei tarjoa ratkaisua ongelmiin tällä hetkellä ja pitäisi pohtia sitä, että pitäisikö ennemminkin edustaa sellaista lähestymistapaa, joka olisi sektorikohtainen sen sijaan, että käytettäisiin tuollaista yleistä lähestymistapaa kaikkien alustojen kohdalla. Kuitenkin äh, Philip Syvään pitää erittäin hyvänä komission tekemää ehdotusta, jonka hän, jossa puhuttiin myöskin tästä, tässä mietintöluonnoksessa, mutta tästä kuitenkin puuttuu kunnianhimoa. Filip Syvänin mukaan meidän täytyy paremmin äh, suojella yrityksiä alustataloudessa, koska tässä hyödyt, tämä hyödyttää muita ja tästä syystä tällä voi olla myöskin estävä vaikutus ja me olemme varmasti samalla linjalla äh, tässä kysymyksessä. Ja kysymys kuuluukin siitä, että miten nyt voitaisiin sitten tässä toimia paremmin kuin mitä komissio on ehdottanut. Kun ajatellaan sitä, mitä että tapahtuu muilla kuin elintarvikepuolella, nämä vapaaehtoiset toimenpiteet ja yhteis sääntely ovat asioita, joilla on rajat, joten tässä täytyy olla kunnianhimoisempi ja ehdottaa äh, sellaisia käytänteitä, jotka ovat kiellettyjä. Ja joten me mielellämme teemme edelleenkin yhteistyötä edustaja Schaldemosen ja muiden kollegoiden kanssa, varjoesittelyiden kanssa, jotta äh, päästäisiin sellaiseen ratkaisuun, jossa näytetään vielä tarkemmin ne ongelmat, joita meitä tällä hetkellä on näillä alustoilla Euroopan markkinoilla. Kiitos. Thank you very much. And then for the ECR we have... Kiitoksia. Ja sitten meillä on Dan Dalton ECRn puolesta, mutta hän pyysi, että minä luen jotakin hänen puolestaan. Then thanks the rapporteur for her draft op- hän kiittää tästä lausuntoluonnoksesta. Se on hyvä lähtökohta töihillemme, kun katsotaan näitä verkkoalustoja. On tärkeää korostaa, että tässä liikutaan yritysten välisessä maailmassa tässä asetuksessa, eikä niinkään yritysten ja kuluttajien välisessä toiminnassa. Ja siksi meidän pitäisi katsoa korkeampaa kynnystä ennen kuin toimimme. Pitää katsoa, että alustojen ja yritysten välinen tasapaino vaihtelee. Tässä ehdotuksessa jotkut elementit verkko, markkinapaikan ja kuluttajan tulevat katetuiksi. Tässä tehdään muutoksia ja parannuksia avoimuuteen liittyen siitä, miten kuluttajat toimii ja miten nämä verkkoalustoilla käytettävää tietoa käsitellään. Jokaisella ehdotuksella on tietty kohde yleisönsä ja tässä täytyisi tarjota räätälöityjä ratkaisuja. Tähän liittyy myös toista lainsäädäntöä, kuten joukkokanne. Se ei ole vielä täysin vakuuttunut tämän säännöksen tärkeydestä. Näitäkin säännöksiä voidaan räätälöidä mutta tässä täytyy muistaa, että kuluttajaehdotuksen pitäisi näkyä myös tässä ehdotuksessa. Täytyy välttyä tilanteilta, jossa avoimuuden lisääminen esimerkiksi vesittää liikesalaisuuksia. Jos katsoo vaikkapa sen ketsupipulloa, siihen liittyviä ainesosia, niin ei siinä kuitenkaan paljasteta liikesalaisuutta eli reseptiä. Me haluamme edistää verkkoinnovaatioita ja sisämarkkinoita ja Dens odottaa yhteistyötä kaikkien kanssa ja jättää myös tarkistuksia ennen määräaikaa. Aldi, we have No sitten Alden, missä meillä on Dida Haransuva, mutta edustaja Selimovic käyttää puheenvuoron hänen puolestaan. Kiitoksia puheenjohtaja Diita. Äh, pahoittelen sitä, että hän ei päässyt tänne ajoissa paikalle, mutta hän antoi minulle muutaman kommentin liittyen tähän mietintöluonnokseen. Hän pitää tervetulleena mietintöä ja esittelijän kantaa siitä, että kyseessä on horisontaalinen säädös, jonka tarkoituksena on säätää tiettyjä avoimuusperiaateita, kun otetaan myöskin sopimusvapaus huomioon ja täytyisi, interventioiden määrä täytyy rajata tarpeelliseen. Kun ajatellaan alakohtaista lainsäädäntöistä tarvitaan ja Diita ei epäile sitä, etteikö tätä ehdotettaisi, mutta tässä tarkoitus ei ole mitään kiistoja ratkaista eri markkinatoimijoiden välillä – haluaisin vielä korostaa sitä, että tässä otettiin vain huolenaiheet esiin, mutta tätä ei pidetä koko mietinnön hylkämisenä, koska se on periaatteessa hyvä. Aldi ole sitä mieltä, että lainsäädäntötekstissä edes johdanto-osassa ottaa huomioon poliittisia asioita, jotka eivät vaikuta tekstiin mitenkään. Se, että tarvitaan lisälainsäädäntöä tarkistuksessa kolme, vaikka sanottaisinkin missä ja jos, onko tämä poliittinen kanta. Samoin tarkistus 23 kommentit liittyen siihen, että kuka on työnantaja. Kuka on työnantaja ei riity mitenkään tähän asetukseen, eikä mikään asetuksessa myöskään muuttaisi tätä. Kyseessä on poliittinen kanta ilman, että siitä olisi mitään käytännön merkitystä. No sitten kolme artikla. Artikla kyseenalaistaa tarpeen varoajalle hallinnollisten muutosten kohdalla. Tämä, tämä koskettaisi tuhansia yrityksiä. Sitten kun ajatellaan muita muutoksia, niitä tarvitaan lainsäädäntösyiden lisäksi, niin voidaan tarvita sellaisia, jotka estäisivät harmin aiheuttamisen kuluttajalle, ne täytyisi hyväksyä. Mutta olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että jos, me käyt, jos käytetään alustaa, niin silloin tietysti aktiivisesti hyväksyy myöskin ehtojen muutoksen. No, sopimuksen kielen pitäisi olla selkeää eikä epäselvää, ja tämä termi on jo epäselvä itsessään, ja tämä on otettu jo huomioon, ja ALTE on samaa mieltä Itävallan puheenjohtajavaltion kanssa tästä asiasta. Artikla 4, me haluaisimme että tässä otettaisiin tapaukset huomioon. Me puhumme sadoista tapauksista per päivä, kun ajatellaan AVMS-direktiivin muutosta liittyen tekijänoikeuksiin. Tämä lukumäärä vain kasvaisi. Me haluaisimme kahden vaiheen proseduurin, yleinen kanta yksityiskohtaista ennen alustojen pitäisi välittömästi antaa nämä, mutta toinen askel äh, estäisi sen, että yksityiskohtaisia äh, statementteja ei tarvitsisi lähettää kaikille. Artikla 5a, 6, no artik- Alden täytyy tarkastella lisää näitä liitännäispalveluja ja mikä niiden vaikutus on. Artikla 7, Dita kysyisi, että pitääkö esittelijä tätä lisäystä sellaisena, joka on lauseke, joka on aina mukana, vai onko siinä opt-out, mikäli se olisi, olisi mukana aina, niin se ei muuttaisi mitään. No sitten äh, artikla 10, me olemme siinä esittelijän kanssa samaa mieltä, mutta halu, Alde haluaisi, että 50 prosenttia poistettaisiin. Meidän täytyy muistaa, että joskus yritys käyttäjä on suurempi kuin alusta. Esimerkiksi lentoyhtiö versus pieni matkatoimisto. No sitten artikla 12. ALDE voi tukea täysin esittelijää liittyen oikeuden, oikeussuojaan. No sitten artikla 13 ja siihen liittyvään lausekkeeseen me mielellämme keskustelemme siitä, että että miksi tässä nyt ei käytettäisi asiantuntijaryhmää, vaan valvontaryhmää. Mutta nyt Dita haluaa kiittää esittelijä jälleen kerran ja tulemme tekemään äh, paljon äh, tarkistuksia, mutta uskomme, että voimme löytää kompromissin tämän lähestymistavan pohjalta. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten vihreiden nimissä puheenvuoron saa Julia Reda. Like Kiitoksia. Haluaisin aluksi kiittää esittelijä erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Tämä on tärkeä lainsäädäntöä ja meidän pitäisi saada tämä läpi mahdollisimman nopealla aikataululla. Olen Doltsenin kanssa yhtä mieltä siitä, että tässä täytyy varmistaa johdonmukaisuus tämän ja uuden kuluttaja koskevan ehdotuksen välillä. Ja kuluttajalla pitäisi olla ainakin sama avoimuustaso ja oikeudenmukaisuuden taso kuin yrityskäyttäjillä, ei ainakaan vähempää. Kun katsotaan sitä, miten suojataan yrityskuluttaja esimerkiksi siltä, että heidän tilejään ei blokattaisi mielivaltaisesti, niin tämä pitäisi päteä myös kuluttajien, mutta näin ei tässä ehdotuksessa vielä ole. Hieman enemmän voitaisiin katsoa määritelmiä, jotta ne todella ovat järkeviä toista vielä, että tämän pitäisi olla yrityksen, yritysten, tai ei ole tarpeeksi, että tämä on vain yritysten välinen tai yritysten verkkoalustojen välinen ehdotus. Tässä ei saa jättää tietoja tähän ulkopuolelle. Kun katsotaan verkkoalusten määritelmää, merkittävä on, että yritykset voivat tarjota hyviä palveluita yritykselle. Tämä jättäisi esimerkiksi vertaispalvelut, kuten Airbnbin kaltaiset toimijat tämän ulkopuolelle. Ja myös tiettyjen liike- yrityskäyttäjien tarjoamat palvelut toisille yrityskäyttäjille. Enkä tiedä, onko tämä tämän soveltamisalan hengen mukaista. Tässä ei myöskään katsota vain ketä tahansa sellaisia toimijoita, jotka to, tarjoavat nettisivuja. Siis minulla on politiikkona verkkosivu. Minä käytän sitä oman ammattiini liittyen, mutta en tarjoa kuluttajille palveluita tai hyödykkeitä. Ja silloin minulla ei olisi oikeutta saada tietoa tästä järjestyksestä, jota ehdotetaan. Sitten juuri tämä järjestyksen määrittely – hakukoneet indeksoivat nettisivuja kuluttajille, mutta ne eivät kyllä käytännössä näin tee. Siis ne eivät tee erilaista indeksointia kuluttajille tai sitten muille. Eli tähän liittyy pelko siitä, että kun tehdään ero yritysten ja kuluttajien välillä, kuten määritelmissä on tehty, ei ole selkeä. Ja tämä saattaa johtaa sitten, myös täytäntöönpanossa ongelmiin. nämä hakukoneiden järjestyksen määrittelyyn liittyvät säännöt ovat tärkeitä, mutta kun katsotaan tätä 54 artiklassa olevaa liikesalaisuuksien suojelemista on tässä hankala. Viisi artiklan pitäisi saada, tai siinä on tiettyä tiettyjä sääntöjä avoimuuden ja rankauksen osalta, mutta sanotaan kuitenkin, että alustojen ei pitäisi joutua julkistamaan mitään liikesalaisuuksia, aivan kuten tähän liittyvässä direktiivissä sanotaan. No, liikesalaisuus on jotakin, jota verkkoalusta on pyrkinyt pitämään salassa – ja jossa tulisi julki siitä, koituisi sitten taloudellista haittaa. Joten tämähän tarkoittaa sitä, että mikä tahansa voi olla halutessa liikesalaisuus. Esimerkiksi se, että asetetaan heikompaan asemaan sellaiset tuotteet, jotka kilpailevat sen omien tuotteiden kanssa, voi olla näin liikesalaisuus. koko viisi artiklahan käytännössä olisi näin täysin turha, koska ala voi itse määritellä sen, mikä on liikesalaisuus, mikä taas ei. Joten tämäkin kaipaa hieman lisää työtä. Ymmärrän kyllä, että alustat eivät halua julkista algoritmejaan, eivätkä ne tämän artiklan nojalla näin joutuisi tekemäänkään, mutta meidän täytyy myös katsoa, että rankausta ja siihen liittyvä tieto on todella hyödyllistä sitten yrityksille. Ehkäpä tätä voitaisiin katsoa eri tavoin, eri näiden parametrien avulla. Voitaisiin katsoa esimerkiksi tiettyjä tilastotietoja, joita hakutietoihin liittyy. Meidän täytyy aina pitää mielessä se, että kun yleisesti tämä lainsäädäntö pyrkii siihen, että säännellään sellaisia tilanteita, joissa alustat ovat suuria toimia ja sitten käyttäjät pieniä, niin totta kai oikeudenmukaisuuden kriteeri täytyy ottaa mukaan, mutta tilanne voi olla myös päinvastainen, kun katsotaan sovittelumenettelyä, siihen ei kannata yhdistää tiettyjä suojelausekkeita. Kahdeksan artiklaa ja rajoitukset eri ehtojen tarjoamiseen eri keinoin, niin tätä pitäisi ehkä hieman vahvistaa. Jäsenvaltiot halutessaan tietysti voisivat tällaiset lausakkeet estää, mutta jos niitä käytetään, ei riitä, että vaaditaan avoimuutta. Ehkä voitaisiin sanoa, että niitä käytetään oikeasuhtaisesti ja vain välttämättömissä tapauksissa. Verkkoalusten ei tai verkkoalusta niiden pitäisi luoda liiketoimintaa yhdistämällä ja tuomalla kuluttajat yhteen tarjoamalla palveluita, eikä niin, että toiset yritykset maksujen kautta asetetaan etusijalle niin, että ne voivat sitten edistää omia tuotteidensa myyntiä. Tämähän on sitten mainonta ja siihen taas tarvitaan selkeämmät ja tiukemmat säännöt kuin tässä ehdotetaan joten olen pitkälti yhtä mieltä monien ajatusten osalta, joista esittelijä tässä puhuu. Mutta täsmentäisin vielä erityisesti määritelmiä, jotta voidaan varmistaa se, että mitään kuluttajan suojaehdotuksen ja tämän ehdotuksen välisiä aukkoja ei synny. Sitten edustaja Zullo, EFDD. Kiitos. Onnittelut ensinnäkin esittelijälle. Olen hänen kanssaan yhtä mieltä monesta asiasta. Kun puhutaan verkkoalustojen sääntelystä, täytyy ensin määritellä soveltamisala, jonka kautta sitten näitä sääntöjä voidaan käyttää kaikenlaisiin verkkopalveluihin, jotka voivat vaihdella hyvin paljon keskenään. Usein palveluiden tarjoaminen ei välttämättä pidä sisällään enää klassista sopimusmuotoa, jossa maksetaan käteisellä, vaan toimitaan toisin tavoin ja tämäkin pitäisi ottaa huomioon. Aina ei synny sopimusta palveluntarjoajien välillä, mutta jos tässä katsotaan tavaroiden ja palveluiden tarjontaa, niin voitaisiin saada laajempi kattavuus kuluttajien osalta. Muuten tässä piilee vaara siitä, että jotkut alustat, joiden kautta voi esimerkiksi varata hotellin, toisessa taas sitten voidaan välittää asuntoja, niin ne saattavat jäädä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Olemme usean otteeseen peräänkuuluttaneet avoimuutta, pitää pystyä luottamaan verkkojärjestelmiin ja kehittämään niitä hyvällä ja johdonmukaisella jatkuvalla tavalla. Ja jotta voimuutta voidaan lisätä, meistä pitäisi entistä täsmällisemmin puhua niistä parametreista, joita käytetään hakukoneissa järjestyksen määrittelemiseen esimerkiksi. Pitäisi myös taata yritys- ja liikesalaisuudet. Ja sitten edelleen, kun puhutaan avoimuudesta, eri luokittelukriteerien ei tule olla syrjiviä, eivätkä ne saa asettaa tiettyä toimia toisen edelle silloin, kun palveluita tarjotaan samalla alustalla. Ja vielä pari loppuhuomiota. näiden suojelausekkeiden käyttäminen, siis se, että ei voida tarjota palveluita halvemmalla alustan ulkopuolella. Italiassa, omassa maassani tämä käytäntö on mahdollinen, joten emme hyväksy sitä, että järjestelmää lähdettäisiin muuttamaan niin, että sitten kuluttajilla ei olisi enää tällaista mahdollisuutta. Tämä olisi rajoite myös palvelun tarjoajan osalta. Ja vielä viimeinen kysymys. Menee tässä nyt hieman pidemmälle. Verkkomarkkinat kehittyvät jatkuvasti ja tiedämme, että tiedon hallinnointi on tässä aina tärkeä kysymys. Se, joka kerää tietoa sovelluston käyttämisessä, tai synnyttää tietoja, niin voisin niitä myös hallita. Ja sitten vastaisuudessa kenties tarjota niitä muillekin. sellaisten palveluiden kautta, että voidaan parantaa kaikkia verkkopalveluita. Kiitos. Thank you very much and then finally we have Mr. Kiitoksia. Sitten lopu, lopuksi meillä on vielä edustaja Dantti. Se presidentti ora intervengo. Kiitos. Nyt puhun omas, omissa nimissäni ensimmäistä kertaa tänä iltapäivänä. Puhun tästä aiheesta. Tämä on, tämä on tärkeää. Pikku anekdootti tähän. On hienoa kuulla, että viiden tähden liikkeen kollega puhuu verkkoalustojen avoimuudesta. Olisi hyvä, jos näin olisi heidänkin verkkoalustansa osalta. No tämä nyt liittyy Italian sisäpolitiikkaan. Monet eivät tätä anekdoottia tässä nyt ehkä ymmärrä, mutta Italiassa kyllä. Meidän ryhmämme puoltaa voimakkaasti tätä komission ehdotusta ja olemme tyytyväisiä siihen, että vihdoin aletaan katsoa näiden tärkeiden asioiden yksityiskohtia. Puhutaan verkkoalustojen vastuusta ja digitalisaatio tällä tässä muodossa tarjoaa sisämarkkinoille ja kansalaisille valtavia mahdollisuuksia, mutta tiedämme myös, että tarvitaan sääntelyä niin, että ei synny epätasapainoista tilannetta, joka tällä hetkellä on olemassa verkkoalustojen ja yksittäisten yritysten välillä, yritysten, jotka toimivat ja tarjoavat palveluita näillä alustoilla. Tässä on varmasti kaikki ollut yhtä mieltä siitä, että ehdotuksella halutaan vähentää yritysten riippuvuutta suurista verkkoalustoista. Ja totesin, että haluan onnitella Kristel Schalnemosea. esitelijämme on tehnyt erittäin hyvän ehdotuksen ja siitä on todella hyvä lähteä nyt liikkeelle. Me jätämme myös tarkistuksia, samoin muut ryhmät, minäkin niitä jätän, mutta tämä on erinomainen ehdotus komission ehdotuksen parantamiseksi tiedot ja avoimuus tulevat tässä hyvin esille, me tuimme tätä. Haluan keskittyä tässä nyt parin kolmeen asiaan, jotka minusta ovat tärkeitä. Ja näihin tulee jättämään myös tarkistuksia. Tämä liittyy myös siihen, mitä olemme sanoneet oma mietinnössämme yhteis- yhteistaloudesta. Tämä järjestyksen määrittely on yksi aivan keskeisistä asioista – Tästä on puhuttu parlamentissa usean otteeseen. Viisi artikla on sellainen, että voimme sitä työstää. Avoimuuden takaaminen on yksi tärkeimpiä tavoitteita. Ja sitten toiseksi, meidän pitää tätä ja edistää myös tietojen siirrettävyyttä ja järjestystä. Jokainen yritys kehittää tätä vuosien ajan. Jäsen, tai verkkoalustan pitää pystyä tuomaan kaikki se työ, jota se on vuosien ajan tehnyt ja siirtämään se sitten myös muihin alustoihin. Näin yritykset saavat enemmän vaihtoehtoja, saadaan enemmän kilpailua alusten välille ja näin taata myös se, että yritykset eivät ole alustoista riippumattomia, vaan omalla työllään saavat aikaan oman maineensa. Ja vielä asia, jota tässä usean otteeseen käsiteltiin. Kahdeksan artikla harmonisointuu lähestymistapa ja tämän tässä pariteettilauseke Se, mitä Kristel sanoi aikataulusta, on tärkeää. Meidän pitäisi saattaa työpäätökseen tällä vaalikaudella ja mahdollisesti myös neuvostossa, koska se työ, jota parlamentti on tehnyt, voi saada aikaan kompromissin Kristelin työn avulla – Tämä olisi eurooppalaisessa järjestelmässä hyvin tärkeää, kun katsotaan sisämarkkinoittemme kilpailukykyä. Oikein paljon kiitoksia. Ja sitten vielä pari sanaa Euroopan komission puolelta. Herra Steng, olkaa hyvä. Niin, paljon kiitoksia. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia oikein paljon edustaja Saldemuuselle. Kaikki puhuivat relevanteista asioista ja aikataulu suhteen me voimme vain tukea tätä. Tässä tarkoitus saada yleinen lähestymistapa neuvostosta marraskuun loppuun mennessä, ja mitä nopeammin tämä saadaan täysistuntoon, sitä nopeammin voi aloittaa kolmikanta kolmikantaneuvottelu. Olisi hienoa, että voisimme saada tämän valmiiksi ennen vaaleja. Aloitette sanomalla, että kuluttajat pitävät alustoista ja kun ajatellaan seuraavaksi, meidän pitäisi olla varovaisia, miten tätä käsitellään. Myöskin yrityskäyttäjät pitävät alustojen tarjoamia palveluja hyvinä. Totta kai ongelmia on, mutta ei pitäisi unohtaa niitä hyötyjä, joita näitä on yrityskäyttäjille ja myöskin kuluttajille. Sanoitte tärkeän asian, että tässä todetaan, että pyritään oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta edistämään, mutta käsittelemään ainoastaan avoimuutta näin. Tässä todettiin, no en minä nyt ole eri mieltä tästä arviosta, sillä ehdotus on markkinointivirhe siitä, että puhumme ainoastaan avoimuudesta, mutta eh, näitä voitaisiin pitää näitä er-, artikloja myöskin oikeudenmukaisuusstandardina. Eh, eli on e-, epäoikeudenmukaista, jos näitä muutetaan eh, ja on epäreilua, jos ei anneta listoja, jos ei anneta mahdollisuuksia haastaa. Joten kaikki nämä avoimuusvaatimukset voidaan lukea oikeudenmukaisuusstandardeina itsessään, joten tämä on ennemminkin semantiikkaa kuin se, että tästä nyt puuttuisi terävyys. No sitten mainitsitte muutaman tarkistuksen, jotka liittyvät kuluttajiin ja muut jäsenet pitivät tätä hyvänä. Olemme samaa mieltä, mutta sitä, että meidän pitäisi puuttua liikaa äh, B2C-puoleen, mutta totta kai kun ajatellaan kuluttajan oikeuksia ja periaatteita, niistä, niihin keskitytään kuluttajan lainsäädännöstä, mutta me keskityn enemmän tuohon B2Bhin. No, tämä vertaispuoli ja yrityspuoli ei ole tässä nyt mukana, mutta tässä kuitenkin luonteenpiirret ovat hyvin erilaiset, kun ajatellaan yritystoimintaa, jos sellaista on – Äh, myöskin kun näitä epätasapainoa, mutta myöskin ongelmia, joten me haluamme pitää selkeän eron tämän yritys, kuluttaja, alusta äh, tilanteen välillä verrattuna muihin. Monet teistä viittasivat siihen, että tässä pitäisi luottaa hyvän uskoon monelta puolelta. Tämä liittyy 10 artiklaan ja muihin säädöksiin. Kyllä me olemme samaa mieltä. Lähtökohtamme oli todennäköisesti se, että useimmissa tapauksissa olisi voiman epätasapaino suuren alustan ja pienen kuluttajan tai käyttäjän välillä, mutta voi olla sellaisia tilanteita, missä suhde on vähemmän selkeää, kun ajatellaan kokoa ja markkinavoimaa, joten hyvän uskon pitäisi tässä olla molemmilla puolilla. No sitten tärkeä asia, joka liittyy tarkistukseen tuo seurantakeskus, sen pitäisi olla operatiivisella puolella. No se on jo operatiivinen siinä mielessä, että asiantuntijaryhmän ensimmäinen tapahtuminen on syyskuun 27. päivä. Me olemme valinneet asiantuntijat, työ on käynnistynyt. Ja tästä syystä me teimme sen näin. Olisimme te- voineet tehdä se myöskin asetuksen kautta, mutta halusimme käynnistää työn välittömästi. Ja näin sitten meillä on joustavampi kehys. Tätä on pidetty hyvin tervetulleena monien jäsenvaltioiden ja sidosryhmien ja parlamentin edustajien puolelta on riski siinä suhteessa, että komissio voisi sulkea sen heti tai parin vuoden jälkeen, ei ole kovin realistinen, koska me olemme innoissamme, me olemme vakuuttuneita sitä, että tarvitsemme lisää valvontaa, kun ajatellaan alustataloutta. Ja tämänhetkinen rakenne antaa meille mahdollisuuden nyt edetä tässä näin. Mutta kun tämä asetus täytäntöön pannaan, no minä päätän kohta, meillä on jo melkoisia tuloksia sitten vuoden työn jälkeen. Hyvin tärkeä asia, herra Dalton puhui siitä, että miksi tarvitaan kollektiivista joukko, joukkokannetta ja tässä nyt sitten yhtiö voi haastaa alustan EU-tuomioistuimessa, koska tämä on sopimusosapuolten velvoitteiden ulkopuolella ja tästä syystä nyt tässä eri yritykset, meidän peloistaan voidaan päästä eroon. Tämä on hyvin elegantti ratkaisu, jolla päästään näistä peloista eroon. Tämä on hyvin tärkeää. Pidän viittauksestanne tähän ketsupipulloon Tämä on hyvä analogia liittyen siihen, mitä nämä säädökset tekevät. Meidän täytyy löytää oikea tasapaino. Emme halua tässä äh, luottaa algoritmeja, että nyt sitten järjestelmän avulla pelataan, joten tässä pitäisi olla vähimmäisavoimuus, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ymmärtää, että mitä alustalla tapahtuu ilman, että aina pitäisi voida pitää ennakoida kaikki liikkeet. No sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Eh, voisitteko nopeuttaa? Tässä tulkit ovat olleet jo yliaikaa, heidän täytyy lähteä. No, minä sitten vain. Eh, kiitän tästä keskustelusta, kiitos paljon. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää tulkkeja siitä, että olitte täällä hiukan pidempään. Ja haluan sen lopuksi antaa puheenvuoron edustaja Saldemoselle. Loppupuheenvuoro. I was just informed that I had to speak in English.